kollegat, ja pyytäisin teitä todella nyt tekemään työtä sen puolesta, että pääsisimme sopuun varhaisessa vaiheessa toisessa käsittelyssä. Auttakaa minua siinä, että löydämme yhdessä hyvän kompromissilinjan. Jos emme tähän pysty ja joudumme to- tavanomaiseen toiseen käsittelyyn, silloin parlamentin vaikutusmahdollisuudet ovat huomattavasti heikommat. Emmekä voi silloin olettaa, että neuvosto yhtäkkiä hyväksyisi parlamentin näkemykset, vaan silloin pöydällä on neuvoston kanta. Silloin voimme esittää tarkistuksia, mutta ne, niiden täytyy saada taakseen määrä enemmistön tuki mennäkseen läpi. Ja jos katson nyt tilannetta täällä, niin uskon, että tässä enemminkin jäämme tappiolle kuin saamme näitä sitten läpi. Joten siksi pyytäisin, että tästä päästäisiin sopuun jo aikaisemmassa vaiheessa. Ja mitä vähemmän ristiriitoja tähän liittyy, niin sitä suurempi jälki parlamentilta tähän jää. Ja siksi todella pyydänkin, että nyt yli puoluerajojen pääsisimme sopuun neuvoston kanssa sekä ihmis, ihmisen terveyteen liittyvissä kysymyksissä että eläinsuojeluun liittyvissä kysymyksissä. Ja tulevia keskusteluita varten haluaisin tehdä selväksi, että 12.11. on seuraava kolmikanta neuvottelu. Varjoesittelijät ovat aina kutsuttuina paikalle ja jos he eivät pääse paikalle, niin minä saan aina sitten heiltä kirjallisesti heidän kantansa, jonka esitän siellä. Tämä on hieno juttu. Ehkä sitten 20. marraskuuta neuvostolta saadaan yhteinen kanta ja seuraava kolmikantaneuvottelu voisi olla sitten 24. 24.–25.11. ja joulukuun ensimmäisenä päivänä ministerineuvosto kokoontuu. Ja tästä, jos lähetämme oikea-aikaisen viestin, niin Tästä voitaisiin tehdä päätös jo ehkä 14-15 joulukuuta. On joitakin kysymyksiä, joista en ole vielä kuullut lopullista neuvoston kantaa. En pysty siis sanomaan, voimmeko äänestää näiden asioiden puolesta, mutta haluaisin tässä yhteydessä kuitenkin kiittää Ruotsin puheenjohtajaa kauden edustajia tästä tehdystä työstä. Se on ollut joskus hyvin rankkaa, mutta kuten sanoin, yhteistyö on onnistunut hyvin. Ja siksi haluaisin kiittää todella lämpimästi kaikkia. Kiitos. Bene, grazie, onorevole Jäger. Kiitos, Jägle. Työ näyttää edistyneen varsin hyvin ja olen vakuuttunut siitä, että esittämäsi vetoomus todella otetaan myös vastaan. Nyt aloitamme keskustelun. Puheenvuoro menee ensimmäiseksi Sarbolle. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie, în primul rând, să mulțumesc și eu. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiittäisin aluksi Rova Jegleä erinomaisesta yhteistyöstä. Haluaisin myös kiittää muita kollegoita ja esittelijöitä Minusta olemme päässeet hyvään neuvotteluvaiheeseen sen vuoksi, että meillä on ollut hyviä keskusteluja ja olemme pystyneet saavuttamaan yhteisymmärryksen. On välttämätöntä saada neuvoston kanssa yhteinen kanta syntymään ja minusta tuntuu, että tulemme onnistumaan saavuttamaan kaikki ne tavoitteet, joita tässä, näissä neuvotteluissa on. En aio mennä yksityiskohtiin, koska Rova Jegle on jo esitellyt nämä asiat Halusin vain kertoa, että olemme saavuttaneet kompromisseja tietyistä kohdista, esimerkiksi uhanalaisten lajien osalta ja sitten eläinten lopettamisen yhteydessä niiden kärsimysten vähentämisestä. Ja on vielä avoinna olevia kysymyksiä, joista on keskusteltava tulevissa tapaamisissamme jotta voimme saavuttaa yhteisen ymmärryksen ja kannan asiassa. Toistaisin vielä täyden tukemme eläinten hyvinvoinnille ja toivon kovasti, että saavutamme hyvän erinomaisen tuloksen. Kiitoksia vielä kerran. Olen varma, että me äh, keskustelemme pikapuolin uudestaan aiheesta. Kiitos. Seuraavaksi McGuinness. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Elisabeth Jeglä siitä, miten tätä asiaa on työstänyt. Hän puhui ryhmälle äskettäin eläinten hyvinvoinnista ja hän kertoi asiasta hyvin suoraan. Ja mielenkiintoisesti varmasti muutkin kollegat ovat saaneet paljon sähköpostiviestejä tietystä yhteisöltä viime päivinä. Siellä on huolestuneisuutta tämän direktiivin osalta, enkä tiedä, ovatko kuinkaan tyytyväisiä siihen, mitä Jegle tänään kertoi meille, mutta artiklasta 8 ja 16 kyllä on huoli. Ehkä lopu yhteenvedossa voisi vielä näihin viitata, eli tässä on eh, ajatus siitä, että pitäisi rajoittaa tutkimus lähtien liikkeelle siitä, mitä tutkitaan, ei niinkään eläinten hyvinvoinnista. Näin voidaan vastata tieteellisen yhteisön huoliin, eli kyllä hekin, hekin ovat huolestuneita eläinten hyvinvoinnista, mutta pitää huomioida kuitenkin tasapainon aikaansaaminen yleensä e, ihmisten tarpeiden ja eläinten tarpeiden välille, mutta varmasti Elisabeth tämän huomioi ja saa aikaiseksi hyvän tasapainon. Kiitos. Honorevole Paulson. Kiitos ja sitten Polsson, olkaa hyvä. <clears throat> Tack. Kiitoksia. Rouva Jegle, olette tehneet erinomaista työtä. Tämä ei ole yksinkertainen asia, koska se on ristiriitaista. Meillä on hyvin suuret eroavuudet toisaalta eläinaktivistien ja toisaalta asiantuntevien tutkijoiden välillä. Mutta tässä on kaksi tärkeää kysymystä avoinna, ja Jorva Jegle niihin viittasi. Yksi on eh, esimerkiksi eh, valvonta. Tiedän, että täällä on tehty kovasti työtä ja tehty lakialoitteita, mutta itse asiassa ei tapahdu paljon, koska nämä ovat veteen piirrettyjä sääntöjä, eivätkä siksi niin järkeä, Eli miten tämä tulee tapahtumaan ja sen valvonta on hyvin tärkeää. Mitä tapahtuu sen jälkeen? Toinen on sitten tämä äh, kädellisten tutkimus, äh, ihmisapinat, jotka muistuttavat meitä ihmisolentoja niin kovasti. Tässä neuvosto on esittänyt epäsuoran vaateen sille, että kaiken tyyppiset ihmisten sairaudet, joita ylipäänsä on olemassa, niin että esimerkiksi sairaus kuten diabetes, diabetes, sokeritauti on pääosin niin kutsuttu elintasosairaus, kyllä sillä on jotain perinnöllistäkin vaikutusta, mutta minä en haluaisi, että me suostuisimme neuvoston vaatimuksiin. Ihmisapinoita voidaan käyttää neurologisiin tutkimuksiin, kun tutkitaan hermostoa, hermosignaaleja ja aivoja, siellä mielestäni voidaan hyväksyä se, että apinoita on käytettävä tutkimuksiin, mutta ei tällaisiin banaaleihin elintasosairauksien tutkimuksiin, koska ne voidaan hoitaa muulla tavalla. Mutta täytyy tunnustaa myöskin, että farmakologiselle ja lääketeollisuudelle tämä on hyvin keskeistä naiset, kuten minä, 70-vuotiaat, jotka syövät pillereitä korkean verenpaineen vuoksi tai sokeritaudin vuoksi, niin me olemme erittäin hyviä näille lääkefirmoille, mutta minä en halua, että meidän sairauksiamme tutkitaan apinoiden avulla. Kiitän. Madame Havens, c'è la parola. Seuraavaksi Evans. Poika Santos. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Rova Jillä siitä, miten hän on näitä neuvotteluja vetänyt, erityisesti siksi, että hän on ottanut varjosettelijät aina huomioon. Me olemme monta vuotta jo odottaneet tätä lainsäädäntöä ja jos ajatellaan minun ryhmäni prioriteetteja, pitää varmistaa se, että nämä säännöt ovat tiukempia kuin tällä hetkellä ja pitää johtaa siihen, että tieteellinen yhteisö, jota löytää muunlaisia koetapoja niin, että ei käytettäisi ihmissukuisia kädellisiä, on sellaisia asia, ihmisapinoita, on asioita, joita ei ole vielä otettu esille neuvotteluissa, kuten esimerkiksi äh, lupamenettely kokeille. Artiklassa kaksi olemme selvästi sitä mieltä, että jäsenvaltioille on antama mahdollisuus pitää tiukempia sääntöjä yllä kaikkien lainsäädännön eh, kohtien osalta on hyvin tärkeää, että jäsenvaltio pystyy omassa lainsäädännössä jotain määrittelemään, jos tämä Euroopan tasolla tulee voimaan. Artikla kahdeksan, siltä osin me toivoisimme, että uudelleen tarkastelu tapahtuu kahden vuoden välein komission taholta siis koskien ihmisapinoita ja pitäisi myös asettaa tavoitteet korvaamis päämäärälle, korvaamistavoitteille. Ja on muistettava, että yleisö on kovin kiinnostunut näistä keskusteluista. Kaikki ovat varmasti tietoisia siitä, että tätä asiaa on kovasti lopattu ja sen takia meidän pitää hyvin selkeästi näihin asioihin ottaa kantaa, ihan epämääräisesti. Ja sitten jos ajatellaan Rovierlen ehdotusta, että lisättäisiin tarkastusten lukumäärää, niin olen sitä mieltä, että hänen kantansa on sellainen, että siitä voidaan päästä yksimielisyyteen neuvoston kanssa. Näin varmistettaisiin ainakin kaksi tarkastusta vuosittain. Tämä on mahdollista. Mutta sitten myös artikla 37 sen osalta mielestäni jatkossakin pitäisi viitata etiikkaan. Tarvittaisiin eettinen arviointi eikä hankearviointi, niin kuin neuvosto on esittänyt. Niin kuin muut täällä ovat sanoneet, Täällä on paljon hyvinkin yksityiskohtaista, joihin ei nyt voi paneutua, mutta olisi tärkeää päästä eteenpäin keskusteluissa neuvoston kanssa, niin kuin on jo tapahtunut tähän asti, ja pitäisi pyrkiä sopimukseen, jos mahdollista, muuttaa tästä ei pidä kuitenkaan maksaa sellaista hintaa, että pitäisi luopua parlamentin aikaisemmasta kannasta. Meidän pitää pyrkiä tiukempaan lainsäädäntöön tällä alalla ja näin tieteessä kokeissa voitaisiin mennä vaihtoehtoisiin tapoihin ja vähentää eläinkokeissa käytettyjen eläinten lukumäärää. Kiitos. Muito obrigado. Luis. Todos sabemos que esta é uma questão muito... Kiitos puheenjohtaja. Tämä on hyvin herkkä aihe. Kuten kaikki tietävät, se on myös hyvin tunteita herättävä. Rakastamme kaikki eläimiä. Osalla meistä on eläimiä perheenjäseninä. Siksi olemmekin työstäneet tätä aihetta kovasti myös viime toimikaudella. Me järjestimme kuulemisia, kuulimme eri tieteenalojen edustajia ja löysimme tasapainoisen ratkaisun. Toivon, että uusi parlamentti nyt, koska monet uusista jäsenistä eivät saaneet mahdollisuutta osallistua edellisiin keskusteluihin, menisivät nyt pidemmälle, rakentaisivat sille kompromissille, jonka saimme aikaan muutamia kuukausia sitten. Rova Jegle on jäsen, jolla on pitkä kokemus. Hän on hyvin järkevä, herkkä, fiksu nainen, ja olen varma, että hän pystyy johtamaan tätä prosessia hyvin tehokkaasti ja voin luvata, että kaikki varjoesittelijät tukevat häntä täysin. Ymmärrän, kuinka monimutkainen aihealue on. Kaikki me joudumme erilaisten painostusten kohteiksi. Jos katsoo sähköpostinsa ähm, saapuneita laatikkoa, niin huomaatte, kuinka paljon tämä aihe herättää kiinnostusta. Mietintö on sellainen, että on tärkeää, että saamme laajan konsensuksen syntymään ja sosialistin ryhmä kyllä osoittaa tätä kompromissihenkeä. Kiitos. Se Luis Santos. Kiitos. Seuraavaksi Des. Auch ich möchte mich bei Lisa... Kiitos. Minäkin haluaisin ryhmäni nimissä ja muiden nimissä kiittää Jegleä lämpimästi siitä, että olemme päässeet näin hyvään asemaan. Jos emme nyt saa aikaan hyvää sääntelyä, niin silloin emme puolla eläinsuojelua. Mutta tiedämme, että eläinkokeet voidaan siirtää myös Euroopan ulkopuolelle. Ei olisi koeeläinten etujen mukaista, että näitä kokeita ei tehtäisi täällä Euroopassa tietyin säännöin. On maita, joissa ei ole mitään sääntöjä ja kokeita tehdään silti. Eli tämä ei ole mikään puoluepoliittinen aihe. Tämä on hyvin arkaluontoinen aihe. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että tästä päästään nyt sopuun. Ja näin voidaan välttää sellaiset tilanteet, joissa emme saa läpi asioita, jotka haluaisimme läpi. Minun ryhmäni tukee täysin tätä Jeglen mietintöä. Hän tuntee tämän aiheen todella hyvin. Meidän tulisi päästä tästä nyt sopuun näiden kyseessä olevien eläinten etujen mukaisesti. Kiitos Albert Servaksi Köstinger. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos erityisesti Jeglelle. Hän on laatinut todella erinomaisen mietinnön. Itävallassa meillä on ollut jo vuodesta 2005 lähtien hyvin tiukka ja tehokas eläinsuojelulainsäädäntö, voimassa ja olisi hyvin tärkeää, että tällä tavoin voidaan asioita jatkossakin valvoa. Mielestäni tämä valvontaan liittyvä ehdotus oli hyvin järkevä ja siksi puhuisinkin sen puolesta, että tämä mietintö saisi mahdollisimman laajan tuen taakseen parlamentissa. To. Kiitos. Sitten viimeinen puheenvuoro. Jaar. No, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös Rova Jeglelle. Tämä on hyvä mietintö. Olisi hyvä, jos pääsisimme sopuun tästä asiasta ja mietinnöstä tämä ratkaisisi monia ongelmia. Haluaisin viitata vielä kahteen asiaan sen lisäksi, mitä Des sanoi. Itse CDU-CSUssa käsittelin eläinsuojeluasioita. Ja kaksi asiaa aina huolestutti minua tai vihastutti minua oli se, että lainsäätäjä, meidän täytyy olla siis tarkkoja siinä, että emme anna tavallaan uutta aihetta eläinkokeisiin. Viittaan tässä nyt REACHin. Sillä on tietenkin järkevä ydin, mutta kun katsoo tilastoja Saksassa, niin eläinkokeet ovat lisääntyneet ja usein niitä perustellaan sitten REACHista koituvien säädösten perusteella, jotka liittyvät perustutkimukseen. Eli ei tällä tavalla pitäisi luoda uusia aiheita tehdä eläinkokeita. Ja sitten toinen asia, joka minua huolestuttaa, ovat tutkimukset, tai toinen asia, johon haluaisin puuttua, ovat tutkimukset, jotka tekevät eläinkokeista turhia. Olemme päässeet tutkimuksessa varsin pitkälle Euroopassa tässä asiassa. Ja tässä ongelmana on se, kuinka eläimiin suhtaudutaan. Siis mielestäni pitäisi sanoa tässä, että tuemme sitä, että löydetään vaihtoehtoja koe eläinkokeille. Tässä piilee suuri potentiaali. Näin voidaan luopua monista eläinkokeista ja tehdä esimerkiksi solukokeita, joiden tulokset ovat todella tyydyttäviä. Bene, e io a questo punto ringrazio tutti gli interventi, naturalmente... Kiitos kaikista näistä puheenvuoroista. Minäkin onnittelen jegle ja toivotan onnea siinä, että aikataulussa päästäisiin sopuun tästä asiasta. Haluatko Jegle käyttää vielä loppupuheenvuoron? Elisabeth. Das würde ich gerne, Herr Vorsitzender. Mielelläni, puheenjohtaja. Haluaisin vielä kerran kiittää kaikkia kollegoita Jotkin huomiot, joita täällä tuli aivan oikein, ovat niitä, joista neuvosto ei vielä ole päässyt sopuun. Esimerkiksi mitä tulee perustutkimukseen, sitten Paulsen jälkikäteen tehtävät tarkistukset, komissio puoltaa jäsenvaltiossa tehtäviä ja pistokokeita tavallaan. mutta tästä pitäisi vielä keskustella. Ja mielestäni ilmoittamattomat vuosikontrollit voisivat olla asia, joka olisi hyvä. Tästä ehkä pitäisi pyrkiä löytämään kompromissi, ehkä kivu, kivuliaskin sellainen, mutta sen täytyisi olla parlamentin kannan pohjana, mitä tulee näihin lupamenettelyihin. Ja se, mitä emme voi tehdä, tämän haluan vielä selkeästi sanoa, on se, että emme voi palata enää komission tekstiin, Rova Evans. Tehän teitte tarkistuksen tähän suuntaan. Haluaisin myös sanoa kollegoille, että sellaiset tarkistukset, joita saamme eläinsuojeluyhdistyksiltä, niin kyllä minä ne tunnustan. Ja on hyvin vaikea ottaa tällaiset tarkistukset sitten sanasta sanaan mukaan tekstiin. Ja meidän äänestämämme teksti on oman työni pohjana. Haluan todella vakuuttaa kaikille, että olen käynyt keskustelua kaikkien niiden eläinsuojelujärjestöjen kanssa, jotka tätä ovat toivoneet. Ja vaikka tämä viekin paljon aikaa, niin olen käyttänyt aikaa tähän. Tunnen nämä järjestöt ja olen viime viikona tiedustellut heiltä, mitä ne toivovat. Oli yksi ainut poikkeus, yksi henkilö yhdessä järjestössä. Ainoastaan yksi ihminen halusi, että mennään toiseen käsittelyyn. Kaikki muut eläinsuojelujärjestöt olivat tyytyväisiä saavutettuihin tuloksiin ja heille sopi se, kuinka itse haluan edetä. Ja meillä on siis vuoden 1986 vanha lainsäädäntö ja direktiivi. Ja tämä aihe on hyvin hankala. Ja nyt vuoden 1986 jälkeen tämä on ensimmäinen seuraava askel, jota emme saa nyt vaarantaa. Meillä on kolmen R periaate, siis pitää vähentää, pitää korvata ja parantaa. Tämä. Tässä olemme nyt paljon pidemmällä kuin mitä keskustelun alussa olisimme toivoneet. Itävallassa ja Saksassa on hyvä eläinsuojelulainsäädäntö, joka on jopa perustuslaissa – Eli joissakin jäsenvaltioissa ollaan jo hyvin pitkällä. Ja tässä syntyy tavallaan kilpailu siitä, kenen eläinsuojelu olisi parasta ja siitä huolimatta pääsen mukaan tutkimuksen oikealla tavalla. Pyydän todella teiltä tukea siihen, että pääsemme tässä asiassa loppuun. Bene Elisabeth, grazie. E Kiitos, Elisabeth. Valiokunta todella luottaa sinuun työn iloa näissä neuvotteluissa. Ja tavoitteena on siis päästä ratkaisuun jo ennen joulua. Kiitos. Nyt sitten esityslistan yhdeksänteen kohtaan. Eläinten hyvinvointia koskevan vuosien 2006-2010 toimintaohjelman arviointi tämä toimintaohjelma saatetaan pian loppuun, tai se loppuu, ja sen takia tarvitaan uusi ohjelma, jossa täytyy arvioida tilannetta ja laatia suuntaviivoja tulevaisuuden varalle. Ja valiokuntamme on päättänyt laatia aiheesta oma aloite mietinnön, jonka esittelijäksi on nimetty Rova Paulsen. Hän voikin nyt käyttää puheenvuoron ja hieman kuvailla tilannetta. Ole hyvä. Tack, herr ordförande. Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Tarkoituksena on jatkaa keskustelua siitä aiheesta, josta kävimme keskustelua Rouva Jeglen kanssa. Melkein samat eläimet, melkein sama ongelmakenttä ja samantyyppiset eh, herkkyydet näissä kysymyksissä, joista keskustellaan Euroopan parlamentissa, jotka herättävät niin voimakkaita tunteita ja, jotka, ja nimenomaan eläinten suojelu on tällainen tunteita herättävä aihealue. Ja juuri nyt ehkä ne tuntuvat pienimmiltä ongelmilta, mutta me emme voi kuitenkaan nostaa käsiä pystyyn ja jättää asioita silleen kansalaistemme ja äänestäjiemme edessä. Nämä ovat hyvin tärkeitä asioita ja itse asiassa monet ovat sitä mieltä, että ihmiskunnan ja, ja valtioiden sivistyksen tasoa mitataan sillä, miten eläimiä kohdellaan. Ja meidän täytyy katsoa sitä, miten kissoja, koiria, papukoja ja muita eh, käsitellään on aika häiritsevää, jos ihmiset ajattelevat, että koireja ja kissoja voidaan käsitellä tässä yhteydessä. E, ei näin voida tehdä. Kyseessä tässä on pääosin nimenomaan maataloudessa käytettyjen eläinten hyvinvoinnista. Jos me nyt pyrimme keskittymään tiettyihin sivukysymyksiin, niin voisimme ehkä silloin puuttua byrokraattisiin ja taloudellisiin tekijöihin, jotka liittyvät eläinten suojeluun eh, alkutuotannossa. Tietenkin ne vaikuttavat myös esimerkiksi teurastomoihin, mutta nimenomaan maanviljelijä ja maanviljelijä yksin ja ainoastaan kantaa sen suuren käytännöllisen, moraalisen ja todellisen ja myös taloudellisen taakan tai edun siitä, että eläimiä kohdellaan hyvin. Tämä on yksi niistä asioista, joissa maanviljelijällä tai eläinten kasvattajalla on hyvin tärkeä rooli. Mietinnössäni olen alustavasti pyrkinyt jakamaan asiat kolmeen alueeseen. Ensinnä kuvaillaan sitä, missä määrin Euroopan komissio on vastannut sitoumuksiinsa, joita, ne ovat, joita se on tehnyt sen jälkeen meidän kannaltamme tärkein osa on se osa, jossa analysoidaan Euroopan parlamentin päätöslauselmaa vuodelta 2006, eh, jonka esittelijänä Elisabeth Jegle toimi. Miten se on täytäntöön pantu, miten Euroopan komissio on huomioitu sitä, lyhyesti sanottuna, mitä on tapahtunut Euroopan parlamentin vaatimuksille sen jälkeen. Ja sitten on vielä pyrkimys saada mukaan vähän uusiakin aspekteja, jotka ovat perusteltuja Euroopan parlamentin päätöslauselmassa. Minusta meidän ei ehkä pitäisi olla liian kaukana siitä asiakirjasta, josta olemme sopineet aikanaan, vaikka kyseessä olikin eri Euroopan parlamentin kokoonpano. Minusta on tärkeää, että me pidämme jonkinlaista jatkuvuutta työssämme yllä ja niissä vaatimuksissa, joita esitämme teksteissämme. Euroopan parlamentin päätöslauselmassa on kirjoitettu siitä, että on otettava huomioon uusi tekniikka, uusi, eh, uudet tieteelliset tulokset ja uudet näkemykset. Ja Viime toimikaudella on tehty iso hanke, eläinten hyvinvointihanke, jossa pyritään keräämään tieteellisiä indikaattoreita siitä, miten eläimiä kohdellaan, miten niitä kasvatetaan. Ja haluaisin esittää yhden esimerkin, joka on kaikille ymmärrettävä. Nämä ovat kanoja. Tiedämme, että kun ne sitten tainotetaan, ne, äm, äh, ne ripustetaan jaloistaan ja sitten äh, niillä on automaattiset kamerat, jotka valvovat tätä prosessia ja äh, nämä kamerat näkevät, onko liikaa haavoja tai haavoittuneita eläimiä. Ja jos esimerkiksi on 10 000 äh, kananpoikaa, niin on sitten varmasti osa, joka on jotenkin vahingoittaneet itseään tai vahingoittuneita jollain tavalla. Mutta kuitenkaan näillä kananpojilla ei saisi olla esimerkiksi rikkoontuneita kynsiä koska, tai varpaita, koska silloin nämä kananpojat voisivat kärsiä erilaisista matosairauksista tai muista. Olisiko sitten mahdollista täydentää vanhanaikaista eläinsuojelulakia näillä uusilla vaatimuksilla? Tämä olisi mielestäni vastuun välttämistä, koska meillä on aivan tarkat säännöt siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin. Nythän on niin, että Euroopan komissio on tehnyt paljon – viime vuosina, mutta luonnollisesti ei kaikkea, mitä Euroopan parlamentti on pyytänyt. Nyt on aikaa vielä komissiolla vastata näihin vaatimuksiin. Aika ei ole vielä heiltä loppunut, mutta olisi hyvä, jos komissiolla jos komissio pysäyttäisi kellon hetkeksi, koska nyt on tulossa uusi komissio, uusi perustamissopimus ja me emme tiedä aivan tarkalleen, miltä, miltä lähitulevaisuus tulee näyttämään. Mutta minulla on kuitenkin hyvää yhteistyötä terveyden ja kuluttajasuojan pääosaston kanssa, pääosasto Sankon kanssa. Ja meillä on yhteisiä näkemyksiä ja kun katsomme sitten eteenpäin, niin haluan ehdottomasti varmistaa, että kaikki varjoesittelijätkin auttavat minua siinä, että saamme syntymään muutamia keskeisiä avainkohtia, joiden osalta esitämme vaatimuksia seuraavaan neuvottelukierrokseen. Me emme voi mielestäni vain kelluskella ympäriinsä ja ihmetellä eh, kaikkia ja yrittää vastata kaikkiin hyvin aikomuksiin, joita meille tulee. Meidän on neuvoteltava ja sovittava siitä, mitkä ovat ne keskeisimmät asiat tulevassa eläin, eläinten hyvinvointi- ja eläinten suojelulainsäädännössä. Jos me saavutamme nämä tavoitteet, nimenomaan tämän jälkikäteisvalvonnan, niin onko järkevää meille, että esimerkiksi äh, laadimme uuden eläinten kuljetusdirektiivin, kun me kaikki olemme tuskaisen tietoisia siitä, että äh, eläinkuljetusten valvonta on enemmän tai vähemmän olematonta hyvin moni, monissa jäsenvaltioistamme. Niin, tämähän on vain se kiperä totuus. On olemassa uutta teknologiaa, joka on innostavaa minusta. Voisimme käyttää esimerkiksi GPS-laitteita valvonnassa tai siinä, että tarkastetaan näitä eläinkuljetuksia, kuinka pitkään ne ovat olleet matkalla, kosteusaste, lämpötila, on olemassa paljon tällaisia teknisiä eh, yksityiskohtia, jotka on rekisteröitävä, varmistettava, että tietokonekapasiteetti on riittävä, jotta voidaan käsitellä tiettyjä tietomääriä. Mutta sitten saan hyvin hassun vastauksen tähän. Minulle sanotaan, että GPS-valvonta eläinten kuljetuksissa olisi aivan liian eh, se häiritsisi itse asiassa eläinkuljettajien yksityisyyttä, niin siinä vaiheessa minä en ymmärrä yhtään mitä, niin taksikuljettajia ja rekan kulje, rekkakuljettajia, heitä valvotaan jatkuvasti GPS-laitteilla, missä he ovat, missä tekevät, mitä he tekevät, missä he pitävät taukoa, tai jos he pitävät pisutauon kolmen minuutin ajan, niin eikö heillä ole minkäänlaista yksityisyyttä? Onko mahdollista, että kun me puhumme sitten, kun me olemme jonkun palveluksessa, niin siinä vaiheessa meillä ei ole yksityiselämää, koska eihän voi olla rikkomus, jos eläinkuljetusauton ajajaa äh, valvotaan tällä tavalla. Eihän häntä valvota yhtään enempää kuin yhtään ainutta tavallista taksikuskia. Minusta on olemassa teknisiä ratkaisuja, mutta en ole varma siitä, että miten voimme rajoittaa näitä asioita niin, että löytäisimme todella tällaisen ydinkysymysten listan Varmasti käymme läpi siitä, mitä parlamentti on vaatinut aikaisemmin ja yritämme pitäytyä tässä tietyssä kentässä, mutta meidän on päästävä eteenpäin ja ymmärrettävä, että teknologia on antanut uusia mahdollisuuksia meille. Ja sitten on vielä yksi pieni osio, joka on ehkä vähän tästä aiheesta sivussa, mutta jonka pitäisi olla tärkeää juuri maatalousvaliokunnalle. Se on nimittäin se, että minä uskon, että hyvä äh, eläinten hoitotaso ja eläinten hyvinvointitaso on yksi keskeinen asia, kun me puhumme yleisistä arvoista tulevassa yhteisessä maatalouspolitiikassamme. Nimittäin minä uskon, että eurooppalainen eläinten hyvinvointi ja eläinten hoito on voimakkaimmista argumenteistamme, kun puhumme suuresta osasta yhteistä maatalouspolitiikkaa. Olen vakuuttunut sitä. Olen myös vakuuttunut siitä, että hyvä eläinten kasvatus, joka tuottaa terveellisiä ja terveitä eläimiä, on tärkeä osa äh, kansanterveyskysymyksiä Euroopassa. Nimittäin huonosti hoidetut eläimet sairastuvat, vaativat antibioottihoitoa ja erilaisia muita lääkkeitä. Ja yksi suurista kansanterveyden ongelmista tänä päivänä on todellakin nämä moniresistentit bakteerikannat, antibioottiresistenssi 7-8 vuotta sitten tehtiin tällainen terveystarkastus tällä alalla Euroopassa ja minusta tuntuu, että osaan aika hyvin tämän moniresistenttien bakteerien ongelmakentän ja sen kansanterveyden ja äh, toisaalta eläinten hoidon välisen yhteyden. Ja miten tulevaisuus, miltä se tulee näyttämään lapsillemme ja lapsenlapsillemme. Minä haluaisin myös yrittää järjestää seminaarin uusista löydöksistä, uusista keksinnöistä, uusimmasta tieteellisestä tutkimuksesta tammi-helmikuussa. Ja silloin toivon, että niin monet kuin mahdollista teistä tukisivat tätä ja pitäisivät sitä mielenkiintoisena. Mutta tästä ei ole vielä mitään sovittu. En tiedä onnistuuko se, mutta toivoisin kuitenkin, koska nyt on niin hirveän paljon uutta tutkimusta ja haluaisin keskustella siitä vielä edelleen eteenpäin. Kiitos. Grazie. Grazie, eh, eh Kiitos, Paulsen. Nyt aloitamme keskustelun. Puheenvuoropyyntöjä on tullut paljon. Ensin puheenvuoro Jeglelle, jotta syntyy jatkuvuutta edellisen kohdan ja tämän kohdan välille. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitz. Kiitos puheenjohtaja. Lämmin kiitos Rova Paulsenille esittelijälle. Tässä vuoden 2006-2010 eläinsuojelustrategiassa todella vaadimme näitä mainitsemiasi asioita ja siteeraan komissiokin reagoi asiaan ja tästäkin keskusteltiin aikaisemmin. Haluaisin kiittää teitä Rova Paulsen tekemästäni valmistelutyöstä. Olen lukenut tekstin läpi. Pidän tärkeänä ja hyvänä sitä, että halutaan jatkaa tästä mietinnöstä, koska aikaisemmin mietintö oli hyvin ristiriitainen. Siihen tarvittiin paljon aikaa, mutta loppu, loppujen lopuksi lopputulos oli hyvä. Yhtä asiaa haluaisin hieman pohtia varovaisesti Eli kohteesta puhuittekin aivan oikein. Eli se, että tässä mietinnössä viitataan maataloushyötyeläimiin. Ja vuonna 2005 parlamentissa keskusteluiden jälkeen tultiin siihen lopputulokseen, että parlamentti voi tässä tavallaan viitata vastuullisesti kaikkiin eläimiin. Eli maatalouseläimet, se on meidän tehtävänämme huolehtia niistä, mutta eläinsuojeludirektiivistä keskusteltaessa sanottiin, että tämä vastuu ei voi koskea ainoastaan tieteellisiin tarkoituksiin käytettäviä eläimiä, vaan kaikkia eläimiä. Sanoin jo tuolloin, ja nyt tämä tuli minulle uudelleen mieleen, kun sanoitte, että eläinkuljetukset ovat hankala, mutta myös tärkeä aihe. Mutta onko siis eroa sille, että joku, joku eläin on kotieläin, se on sitten 10 tuntia jossakin häkissä? Eli että tässä viitattaisiin kaikkiin eläimiin, että kannattaisiin vastuuta kaikista eläimistä. Se täytyisi siis tässä mielestäni olla rehellisesti sanottuna mukana. Kiitos Jegle. Nyt García Pérez. Gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Rova Paulusselle myös siitä, mitä hän on tässä ilmaissut ja voin etukäteen jo vakuuttaa hänelle, että meidän ryhmän tukee häntä asian työstämisessä. Eilen puhuimme laatupolitiikasta, nyt puhumme hyvinvointipolitiikasta. On selvää, että eurooppalainen tuotantomalli tarkoittaa sitä, että ei riitä se, että tuotetaan, vaan että tuotannon on kunnioitettava tiukkoja sääntöjä ja tuottajien on sen takia ponnisteltava ja meidän on esitettävä tämä asia ikään kuin lisäarvoa tuottavana. Te otitte esille tässä tuotanto eh, toimintasuunnitelmaa, niin jos ajatellaan tulevaa toimintasuunnitelmaa, niin kun tästä päästään eteenpäin, niin meidän pitäisi todellakin arvioida se, miten on toimittu. Tässä on päätetty viidestä pilarista, erilaisista toiminnoista. Pitää katsoa, onko tämä onnistunut, pitää katsoa, onko päästy tavoitteisiin, jotka oli asetettu ja pitääkö mukauttaa toimintaa ottaen huomioon uudet haasteet. Täällä on puhuttu eläinten hyvinvoinnista ja toisaalta tutkimuksiin liittyvistä tavoitteista ja indikaattoreista, hyvinvointiindikaattoreista tarvitaan lisää osallistumista ja hyvin tärkeää, että nämä viisi pilaria tulevat tutuksi siinä mielessä, voidaan tietää, kuinka hyvin niiden parissa on työskennelty ja sitten katsottaisiin, tarvitaanko uusia indikaattoreita, uusia toimia tällä alalla. Eli siis toivomme, että asiakirjan pohjalta voidaan edistää yhteistyötä ryhmien välillä ja päästä eteenpäin ja päästä lähemmäksi yhteisösuunnitelman tavoitteita. Kiitos. Kiitoksia sitten Erat Garcia. Gracias, señor Kiitos puheenjohtaja. Eläimet ovat sekä työvälineitämme että eh, ystäviämme. Meidän pitää muistaa, että tämä asia on ollut esillä monta kertaa viime vuosina ja Rova Jedli on aivan oikeassa ja myös Rova Paulsen siinä, mitä he sanoivat, kun on puhuttu eläinten lopettamisesta, elintarviketarkoituksessa ja eläinten siirroista, kuljetuksista, eri kuulumistilaisuuksissa ja niin poispäin. Tiedemiehet ovat meille esittäneet sellaisia ajatuksia, joita meillä ei mielessämme etukäteen ehkä ollut. On myös totta, että tiedeyhteisö on meitä usein arvostellut erilaisissa tieteissä julkaisuissa ja eh, tiedotusvälineissä. He ovat arvostelleet meitä näistä päätöksistä ja meidän eh, ajatuksistamme, jotka ovat ehkä aika kaukana todellisuudesta, sillä me emme ole tiedemiehiä, me olemme vain poliittisia edustajia, kansalaisten edustajia. Siksi meidän pitää nyt käyttää hyväksi kaikkia niitä välineitä, joita saamme täältä parlamentista ja Euroopan komissiolta, jotta voidaan nyt vihdoin saada aikaiseksi objektiiviset eläinten hyvinvointiindikaattorit. Ei voida suunnitella tällaista eh, toimintasuunnitelmaa sanoa, että se on toiminut hyvin, jos ei lähdetä liikkeelle eh, tieteistä tuloksista. Tietysti voidaan saada empiiristä tulosta, mutta jos verrataan empiirisiä tuloksia ja tiedettä, niin sanoisin, että olisi aina paljon järkevämpi lähteä liikkeelle sellaista toimista, jotka eivät lähde liikkeelle meidän ajatuksistamme vain tai mielipiteistämme. Ei saa ajatella vaan mitä tässä eh, tekisimme asiaa miettimättä. Eli pyytäisin, että komissio voisi antaa meille jonkun päivämäärän, joka liittyy siihen, että voitaisiin tehdä ehdotuksia ja saataisiin näin aikaiseksi objektiivisia indikaattoreita eläinten hyvinvoinnille. Ja tarvitaan siis tällaiset määräpäivät, jotta voidaan vastata kansalais- järjestöjen pyyntöön tai yhteiskunnan odotuksiin voitaisiin vastata ja voitaisiin myös asettaa tällaiset vaatimukset kolmansien maiden tuottajille, joista tulee meille eläimiä, mutta mehän toivomme, että siellä eläimet elävät hyvin ihan syntymästä lopettamiseen asti, eikä ainoastaan tiettynä hetkinä, miten kiinnostaa koko eläimen elinkaari. Me olemme huolestuneita kaikista eläimistä koko elinkaaren aikana sekä Euroopan unionin sisäpuolella että ulkopuolella. Näin voimme huomioida sen, mitä kansalaiset haluavat ja myös sen, mitä eri järjestöt meiltä tällä hetkellä odottavat. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi McGuinness. Thank you, Chair. Um, Kiitos puheenjohtaja. Kiittäisin esittelijää kommenteista. Ottaisin kolme asiaa esille. Mainitsit sitten tarvetta uudelle eläinkuljetusdirektiiville. Muut ovat sanoneet, että tämä on ristiriitainen aihe. Huolettaa hiukan, että parlamentti aina etsii uusia direktiivejä siinä vaiheessa, kun on kyseessä riittämätön täytäntöönpano olemassa olevissa direktiiveissä. Siksi minä haluaisin varoittaa siitä, että säädettäisiin vielä lisää lakia tälle alueelle, kun itse asiassa täytäntöönpaneva viranomainen ja komissio, niiden pitäisi täytäntöönpanna olemassa olevia asetuksia, direktiivejä. Mielestäni tämä pitäisi pitää mielessä, ettei lisätä lainsäädäntöä, jota sitten ei täytäntöön panna. Pyydetään siis, vedotaan täytäntöönpanoon. Jos valvontaa ja tarkastuksia puuttuu, komissiosta pitää kysyä, missä jäsenvaltioissa puutteita on ja minkälaista seurantaa harjoitetaan sille, että varmistetaan, että valvontaa suoritetaan. Esimerkiksi teurashevosten eh, kuljetuksissa tässä on kysymyksiä ihmiset vaativat tiukempaa lisää lainsäädäntöä, kun kyseessä on se, että meillä, ei, meillä on riittämätöntä täytäntöönpanoa olemassa olevan asetuksen piirissä. Pidin kommenteistanne eh, tieteellisestä todistuksesta, mutta eh, nämä sairaat eläimet, jotka on pumpattu täyteen antibiootteja ja liikaa antibiootin käyttä, tämä hiukan huolestuttaa minua tämän tyyppinen kommentointiin, nimittäin olisi laitonta, jos näin ei tehtäisi. Jos jäsenvaltioissa on tapauksia, joissa on liikaa antibioottijäämiä, niitä pitäisi käsitellä jäsenvaltiossa toimivaltaisen viranomaisen toimesta, ja mielestäni parlamentin pitää olla hyvin varovainen sanojen käytössä tällä alalla. Minun tietojeni mukaista kyseessä ei ole niinkään, että maatalouden alalla äh, liikaa näitä käytetään, vaan että antibiootteja äh, määrätään ihmisille lääkkeeksi liikaa. Eli tämä oli pieni varoituksen sana tästä aihealueesta. Minä olin mukana eh, alkuperäisissä keskusteluissa viime parlamentin toimekaudella ja kun keskustellaan siitä, että keskitytään nimenomaan tuotantoeläimiin, minusta se on hyvä, mutta meidän pitäisi keskittyä mielestäni kaikkiin eläimiin, koska jos meitä huolestuttaa eläinten hyvinvointi, niin ei pitäisi pelkästään ajatella ruok- elintarvikeketjuun tulevia eläimiä. Ja varoittaisin myös siitä, että vain äh, intensiivisessä maataloudessa on näitä eläinten hyvinvointiongelmia. Itse asiassa ne ovat vain usein helposti tunnistettavissa ja helpommin nähtäviä, mutta minä olen kyllä nähnyt äh, sellaisiakin esimerkkejä tällaisessa ihan harraste pienimuotoisessa eläinten kasvatuksessa, jossa olisi ongelmia, jossa ihmiset ajattelevat, luulevat tekevänsä oikein, mutta itse asiassa heillä ei olekaan riittävästi eläinten kasvatukseen vaadittavaa tietoa, ja näin he eivät laiminlyövät näitä sääntöjä. Siksi minusta kaikkien eläinten hyvinvointi on tärkeää. Toivottavasti voimme tehdä yhteistyötä tässä asiassa kaikkea hyvää asian tiimoilta. Grazie McGuinness, onorevole Kiitos sitten Gladfelder. Meggyőződésem, hogy a fúkatermékek kereskedelmének betiltása. Olen vakuuttunut siitä, että hyljetuotteiden kieltäminen on hyvin tärkeä ennakkotapaus, sillä Kyse on nyt siitä, että lähdimme liikkeelle eläinten hyvinvoinnista ja sen takia kielsimme tiettyjen tuotteiden tuonnin Euroopan unioniin. Olen vakuuttunut siitä, että meidän lähtee liikkeelle tästä ennakkotapauksesta ja muillakin aloilla on rajoitettava tuontia. Joka tapauksessa, jos tuotanto e- maatalousalalla tapahtuu sellaisella tavalla, joka on kielletty Euroopan unionissa, niin näin pitää toimia. Jos näin ei tehdä, niin tulee sellainen vaara, että meidän tuottajamme jatkuvasti käyttävät kalliimpia tuotantotapoja niin pitkälle mennen, että kilpailukykykin lakkaa olemasta heidän etunsa maailmanlaajuisesti ja sitten muualla maailmassa tuotanto tapahtuu sellaisiin menetelmiin, mitä Euroopassa ei sallita. Jos ajattelette esimerkiksi, että Unkarissa, jossa on ulkoraja Ukrainan suuntaan, jos siellä ei pystytä edullisesti tuottamaan kananmunia siksi, että tulee eh, direktiivi, joka asettaa liian korkeita vaatimuksia, niin tämä sitten johtaa siihen, että Ukrainasta tuodaan Unkarin ja muualle eh, kananmunia ja tuossa maassa ei ole minkäänlaisia eläinten hyvinvointisääntöjä eikä mitään ympäristönsuojelusääntöjä mikään ei toimi. Ja sitten toinen seikka, jonka haluaisin mainita, on, että mielestäni kaikki elintarvike hyvinvointitoimet, niitä pitää tarkastella siitä näkökulmasta, miten ne vaikuttavat tuotannon tehokkuuteen. Nyt en ajattele ainoastaan taloista tehokkuutta, vaan myös sitä, että tietyt uudet eläinten hyvinvointisäännöt, miten ne vaikuttavat siihen, miten tuotannon tehokkuutta mitataan, jos ajatellaan sitä, kuinka suurta panosta tarvitaan yhden kilon tuottoon. Joskus voi tarvita esimerkiksi lisää vettä tuotantoa varten ja kulutetaan myös lisää hiilidioksidia. Eli kaikki eläinten hyvinvointitoimet johtavat siihen, että joudutaan käyttämään miljoonan lisää vesikuutiometrejä ja tulee paljon lisää hiilidioksidia myös. Ei saa siis unohtaa, että eläinten hyvinvointi toimet vaikuttavat kovasti ympäristöön ja myös vai, huonontavat ilmaston laatua. Kiitos. Grazie. L'onorevole Agnon. Thank you, Chairman. Uh, I just want to talk about uninter- Kiitos. Halusin vain puhua siitä, että hyvää tarkoittava eh, eläinten hyvinvointilainsäädäntö voi aiheuttaa ongelmallisia tilanteita. Eh, unkarilainen kollega puhui juuri tästä esimerkiksi tästä häkkijärjestelmästä. Häkkikanaloissa eläinkuolleisuus on paljon suurempaa kuin vapailla kanoilla. Ja minä itse eh, kasvatan tai tuota munia tällä tavalla vapaassa kana, kanassa. Kanahaukat hyö, hyökkäävät ja nämä ovat ongelma nimenomaan näille kanoille. Ne, ne pe, kanat pelästyvät näitä haukkoja ja juoksevat ympärinsä ja tallovat toisiaan. Olemme kuulleet jo unkarilaiselta kollegalta äh, tästä häkkikiellosta ja haluaisin tukea kaikkia hänen äh, kommenttejaan. Jos tämä kielto tulee mm, voimaan, niin me tulemme äh, viemään paljon munia EUsta poispäin toivoisin, että tässä saataisiin jonkinlainen rakenteellinen menetelmä, että nämä häkkijärjestelmät muutettaisiin toisen tyyppisiksi. Kyseessä oli harmaa lokki, ei kanahaukka, kuten tulkki väärin sanoi. José Bové, c'è la parola. José Bové, seuraavaksi. Uh, oui, uh, d'abord... Kiitos. Ensiksi aloittaisin sanomalla, että ymmärrän täysin, mihin Rova Paulsen pyrkii. Ja sitten toinen asia, joka pitää huomioida etukäteen on, että me haluamme tässä kasvattaa eläimiä, emmekä tuottaa lihaa. Ja asiaan suhtaudutaan eri tavoin, jos todellakin ollaan eläinten kasvattajia eikä lihan tuottajia. Tässähän muuten olisi teollisuusnäkökulma asiaan, ei niinkään eläinten Mm, kasvatusnäkökulma. Haluaisin erottaa nämä kaksi toisistaan. Ja sitten kaksi huomiota. Ensiksi antibioottien käyttö, joka tuli äsken esille. Tämä on eläimille ongelma, mutta se on vielä suurempi ongelma niille maataloustuottajille ja palkansaille, jotka työskentelevät tällä alalla, sillä Ranskassa viranomaiset ovat osoittaneet, että vastustuskyky antibiooteille sikatiloilla on suoraan verrannollinen siihen, kuinka suuri kyseinen tila on. Mitä enemmän näitä sikoja oli, niin sitä suurempi vastustuskyky oli. Tämä on siis selvästi myös ihmisten terveyteen liittyvä asia, eli pitää ottaa esille lääkkeiden käyttö tiloilla. Ja sitten toinen seikka, tuonti, joka on täällä ollut monta kertaa esillä kyseessä ei ole niinkään maiden välinen kilpailu, vaan se, miten jotkut eurooppalaiset teollisuustuottajat välttyäkseen eurooppalaisilta säännöiltä siirtävät tuotantonsa Euroopan ulkopuolelle, Taimaahan tai Brasiliaan, ja sitten saavat varoja tuodakseen tuotantoa Eurooppaan. Tämä ei ole normaalia. Ei ole mitenkään ymmärrettävää, että tuun kaltainen äh, ranskalainen tuottaja, joka on surmpia maailmanlaajuisesti, saa tukea viedäkseen äh, Afrikkaan 60 miljoonaa euroa ja sitten äh, se saa myös tukea, kun Brasiliasta se tuo kanojaan Euroopan sisäpuolelle. Eli tässä pitää toimia samalla tavoin, ollaan sitten Euroopan sisä- tai ulkopuolella. Ja tämä liittyy tässä siihen keskusteluun, mitä käytiin brasilialaisesta naulan lihasta. Bene, va bene. Olenitskak. Kiitos sitten Olenitskak. Dziękuję bardzo, <clears throat> panie przewodniczący. E, otóż, szanowni państwo, wiele argumentów, które dzisiaj tutaj... Kiitos puheenjohtaja. Monet tänään mainituista perusteluista niitä tulisi tarkastella vähän laajemmassa kontekstissa. Puhimme eilen meijeriteollisuudesta. Se, että pyrimme kasvattamaan tuotantomääriämme on mielestäni ongelman ydin, koska se on luonut maatalousteollisuuden, jossa viljelyksille määrätään suuria määriä antibiootteja ja nämä menevät sitten maidon tuotantoon. Sama koskee lihan tuotantoa Tämä on mielestäni perusongelma nykypäivänä. Laatu, vaatimuksiin vastaaminen, laatu odotuksiin, kuluttajan laatu odotuksiin vastaaminen maidon laadussa tai sianlihassa esimerkiksi tarkoittaa sitä, että käytämme yhä enemmän antibiootteja valmistusprosessissa. Eläinten eh, elinikä on myös lyhyempi kuin aikaisemmin kuinka pitkään lypsylehmä on tuotantokelpoinen ennen kuin se menee teuraaksi. Niiden elinkaaren lyheneminen johtuu lisääntyneestä antibioottien käytöstä. Sama koskee myös kanojen kasvatusta. Kyseessä ei ole pelkästään äh, teuraalle meno, vaan kyseessä on koko elinkaari ja mitä elinkaaren aikana tapahtuu esimerkiksi kanoille tai äh, sijoille. Toinen asia liittyy sitten kotieläimiin, lemmikke, lemmikkieläimiin lähinnä. Ja eh, tätä asiaa pitäisi tutkia yksityiskohtaisemmin myös. Kyseessä ei ole pelkästään kuljetuksiin liittyvät ongelmat, kuinka monet lemmikit, mm, kuinka monia lemmikkejä kuljetetaan, otetaan lentokoneisiin ja niin edespäin. Niiden eh, määrä on aika pieni, mutta niiden hyvinvointia olisi katsottava laajemmin. Minulla itselläni ei ole lemmikkieläintä, mutta eh, näen kyllä, mitä naapurini syöttävät koirilleen. Eh, minulle on sanottu, että koira tai kissa on ruokavaliolla tai että he saavat vain yhden keksin päivässä. Mitä tämä keksi sisältää? Onko se koira tai kissa, joutuuko se kärsimään, kun ne joutuvat odottamaan seuraavaa keksiannostaan?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 Minäkin kovasti joudun tässä laitoskurssissa kärsimään, mutta elämä on tällaista, minkä sille voi. Adwoce, adwoce swojemu koledze powiem z Polski, że oczywiście Czesław Siekierski stosuje... Reagoisin tuohon sanomalla eräs Siekierskille, että hän on itse päättänyt tästä omasta kuuristaan ja siitä tulokset näkyvät jo. stawiamy wysokie standardy w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o dobrostan zwierząt. To dobrze. Tym się szczycimy. Niin, jos nyt sitten puhutaan eläinten hyvinvoinnista ja siitä, että eurooppalainen rima pitäisi asettaa korkealle, kuten joku sanoi, niin tämä todellakin on osoitus meidän sivilisaatiomme tasosta. Korkeat standardit tarkoittavat sitä, että tulee lisää kuluja ja tämä johtaa siihen, että eurooppalainen tuotanto olisi kilpakyltään huonompaa kuin muualla tapahtuva tuotanto. Eli meidän tuotteemme tässä häviävät seurauksena näistä toimista, koska kuluttajat ostavat tuotteita, jotka on tuotettu ilman, että huomioitaisiin näitä sääntöjä EUn ulkopuolella. Meidän on varmistettava, että sääntöjä noudatetaan ja tämä koskee maahan tuotua elintarvi- maahan tuotua elintarvikkeita. Tällä tavoin voimme korvata ne menetykset, mitä tuottajillemme tulee, ja me olemme todellakin tämän velkaa heille. Tämän keskustelun pitäisi heijastua myös VTO-neuvotteluihin. Meidän EU-VTO-neuvottelijoille pitää kertoa, että nämä ajatukset pitää ottaa huomioon siellä. Kiitos. Tämä oli hyvin tärkeä asia. Jaar seuraavaksi. Ja, vielen dank, vielen dank. Kiitos puheenjohtaja. eläinsuojelun toimintaohjelma 2006-2010 oli aivan oikea. Se aiheutti paljon keskustelua Euroopassa ja sitä täytyy myös oikea-aikaisesti jatkaa. Ei ole mitään huonompaa kuin kesken jäävä ohjelma, jolle ei löydy jatkoa. Samanaikaisesti meidän täytyy kuitenkin ottaa oppia niistä virheistä, joita tässä ensimmäisessä ohjelmassa on tullut esiin. Meidän täytyy aina pitää huoli siitä, että meidän omien päätöstemme takia byrokratia ei maataloudessa ja jäsenvaltiossa lisäänny. Ehkä esittelijä voisi puuttua vielä tähän. Minua kiinnostaa edelleen se, miten tätä on täytäntöönpantu jäsenvaltioissa. Ei ole mitään järkeä luoda uusia ohjelmia, jos on olemassa eu alueita, jotka ovat täytäntöönpanossa jälkijunassa. Sitten kolmas asia, siitä onkin monen monen otteeseen puhuttu. Molemmat kollegani tässä vieressä puhuivat eläinsuojelusta ja siitä, että se on välttämätöntä. Ei voi olla, että meillä on tärkeänä pitämiämme normeja ja sääntöjä EU-ssa. Ja sitten samanaikaisesti EU-hun saadaan tuoda tuotteita, joihin nämä samat säännöt eivät päde. Eli meidän täytyy taata tällainen ristiriitojen estäminen. Jos siivoan oman pihani. Ja sitten en ajattele lainkaan, mitä pihani ulkopuolella tapahtuu. Ei tällaista voida hyväksyä. Esimerkiksi kananmunan tuotannossa meillä on eurooppalaista sääntelyä ja käyttiin paljon keskustelua. Ja EUn ulkopuolella kanojen, häkkikanaloiden tilanne on edelleen paljon heikompi kuin EUn sisällä – tämä täytyy pitää esillä myös VTOssa. Emme saa antaa tässä periksi, ja jos esittelijä tähän pyrkii, niin silloin hänellä on tukeni. Si, grazie. Io prima di... Kiitos. Ennen kuin annan puheenvuoron komission edustaja Andrea Gavinellille, niin haluaisin tuoda esiin oman näkemyksen tästä tärkeästä kysymyksestä – ja käännyn tässä Paulsenin puoleen. Olemme ylpeitä siitä, että Euroopassa on lainsäädäntöä, joka on näin pitkälle edennyt eläinsuojelukysymyksissä. Me olemme usein olleet se alue, johon muut ovat katsoneet, mutta tiedostamme kyllä sen, että on riskejä epäreilusta kilpailusta – meidän tuottajillemme verrattuna niihin tuottajiin, jotka eivät noudata eurooppalaisia sääntöjä, mutta joiden tuotteet pääsevät vapaasti Euroopan markkinoille. Ja kananmuna tuotanto on yksi räikeä esimerkki tästä. Eli jos emme pääse siihen, että Euroopan tuotteitaan tuovat tuottajat eivät noudata näitä sääntöjä, niin silloin on vaara siitä, että tuotanto siirtyy Euroopan unionin ulkopuolelle. Eli meidän täytyy VTOssa olla esillä niin, että olemme mallioppilaita näiden sääntöjen noudattajina, mutta saamme mukaan myös muut valtiot. Tämä on tärkeää. Ja haluaisin tätä osaltani korostaa. Nyt Andrea Gavinelli komission edustajana voi käyttää puheenvuoron. Ah, tässä välissä vielä Albert Dess on pyytänyt puheenvuoroa. En huomannutkaan häntä. Kiitos puheenjohtaja. Voinhan minä tässä käyttää puheenvuoron, kun en alussa sitä tehnyt. Rova Paulsen, kuuntelin tarkkaan, mitä sanoitte ja nämä vaatimukset ovat hyvin ymmärrettäviä, mutta puheenjohtajakin tästä jo puhui. Meidän täytyy pitää kiinni siitä, että tuotanto ei siirry EUn ulkopuolelle. Viitan tässä nyt Brasiliaan ja Etelä-Amerikkaan – me vaadimme omille eläinkuljetuksillemme ilmastoituja kuljetusvaunuja, kun taas noissa maissa lämpötila saattaa olla 45 astetta. Eli ottakaa tämä mukaan mietintöön. Tämä täytyy olla siellä, koska emme voi tässä sysätä liikaa sääntöjä asianomaisille ja kaikki muu ja sitten aivan huomiotta. Ja sitten antibiooteista jotakin lyhyesti. Meidän täytyy keskustella varovasti. Saksassa olen ollut vastaavana myös parlamentissa jonkin aikaa. Täällä puhuttiin äh, häkkikanaloista ja meillä on tieteellistä tutkimustietoa siitä, että häkkikanaloissa antibiootti pitoisuudet olivat kaikkein korkeimpia, mutta piti kuitenkin noudattaa tiettyjä aikarajoja, jonka umpeutumista, umpeutumista ennen uusia antibiootteja ei saanut määrätä. Ja tällä tietyt antibioottimäärät ovat hyvin erilaisia, 6, 8, 12, 15 prosenttia – mutta sitten toisaalta, jos on vapaan kanan, kanan, vapaita kanoja, jotka juoksevat lai, ulkona, niin silloin kuolin prosentti voi olla 100 prosenttia, koska tuleekin kettu, joka iskee. No, jos silloin kun menen kotiin, minulla on siellä kultainen noutaja – olen sohvalla ja koira istuu siinä vieressä, niin sanon sille joskus, että minulla, minulla on huono omatunto, koska sinä voit paljon paremmin kuin miljardi ihmistä maailmassa. Sinulla on tarpeeksi ruokaa, joka päivä puhdasta vettä, oma sohva, paljon kaikenlaista vapautta ja lapsia leikki kavereina Eli täytyy muistaa, että maailmassa on todella yli miljardi ihmistä, joiden elinolot ovat paljon huonommat kuin meidän eläintemme. Eli meidän täytyy kyllä panostaa tasapainoiseen eläinsuojeluun, mutta ei pelkästään sellaiseen, joka tyynnyttää omatuntomme. Olemme katsoneet esimerkiksi eläinkuljetuksia Libanonissa. Katsoimme siellä eläimiä, jotka roikkuvat jaloistaan. Ja siellä nyt kuljetukset loppuivat, mutta samat kuljetukset tehdään muualla, esimerkiksi Brasiliassa. Ovatko, olemmeko me huolehtineet näistä tapauksista? En ainakaan tässä ole kuullut. Olen vakuuttunut siitä, että eläinkuljetukset Libanonissa olivat reilumpia ja parempia, koska pystymme niitä siellä valvomaan parempia kuin nykyiset, joita tehdään kauempana. Grazie Albert. Eh, Kiitos Albert. Olemme todella vakuuttuneita siitä, että tämä on tärkeä asia, joka koskettaa meitä kaikkia. Nyt ennen kuin Paulsen voi käyttää puheenvuoron uudelleen, niin komission edustaja Gavinelli, olkaa hyvä. Andrea Gavinelli. Grazie onorevole De Castro. Buongiorno. Kiitos De Castro. Hyvää päivää kaikille. Haluan kiittää komission nimissä Paulsen ja tästä oma aloitemietinnöstä. Olen tämän alan vastuuhenkilö, olen ollut jo pitkään – näissä tehtävissä ja 15 vuotta olen käsitellyt eläinten hyvinvointiasioita. Aluksi haluaisin sanoa, että tämän parempaa aikaa, ajankohtaa ei ole sille, että parlamentti käsittelisi tätä aihetta. Viimeisen mietinnön jälkeen se, mistä on keskusteltu ja mikä on muuttunut ja mikä tulee olemaan tuleva toimintasuunnitelma – on juuri se, että vastuu talan siirtyy toimielimiltä kansalaisille. Uusi sopimus on ottanut esiin uudenlaisen eläinten määritelmän tiedostamina yksilöinä. Ja tämä liittyy yhteispäätös menettelyyn, kun tähän asti se on kuulunut ainoastaan kuulemismenettelyn piiriin. Kansalaisten kanta ei ole asiassa muuttunut, heitä asia kiinnostaa entistä enemmän. Olemme keskustelleet eläinten roolista yhteiskunnassa hyvin usein. Nyt nämä asiat otetaan perust- vapaauttamissopimuksiin, olipa kyse sitten tuotantoeläimistä, mm, naudoista, kanoista, niin he, nyt eläimiä pidetään sopimuksissa tiedostavina yksilöinä. Vuonna 2006 saatiin tiettyjä suuntaviivoja tähän asiaan. Ja kuten tiedätte, tämä koskettaa sekä tieteellistä alaa, hyvinvointi, laatua. Tämä on hyvin laaja ala ja tässä on tehty kansainvälistä yhteistyötä ja monet kauppakumppanit, Euroopan unionin kauppa, kauppakumppanit ovat olleet kiinnostuneita asiasta. Eläinsuojelusääntöjä halutaan kunnioittaa, mutta ne eivät saa olla joustamattomia. Tässä pitää ottaa huomioon juuri itse eläimet ja käyttää tiettyjä indikaattoreita, joiden pohjalta toimitaan. Eläinten hyvinvointi halutaan integroida osaksi maataloutta, maatalouspolitiikkaa ja hiljattain komissio hyväksyi etikettöintiä koskevan kertomuksen, joka on ollut parlamentissakin käsittelyssä. Tässä kuultiin yli 110 Euroopan unionin sidosryhmää tuottajista kuluttajiin, kansalaisiin, eläinsuojelutahoihin ja niin edelleen. Emme voi unohtaa myöskään markkinointinäkemyksiä etiketöinnissä, emmekä kolmansia maita. Komissio edistää vapaata keskustelua. Olemme päässeet sopimuksiin maiden kuten Brasilian, Chilen ja Kanadan kanssa. Samoin teemme yhteistyötä Uuden-Seelannin kanssa ja odotamme ratifiointia myös Korean kanssa. Mutta on selvää, että tähän tarvitaan toimintasuunnitelmaa ja selkeää neuvottelua tulevien vuosien varalle, koska EUn kumppaneidenkin täytyy olla selvillä tulevista toimista. Työtä on paljon ja lopuksi haluaisin todeta, että komissio on nyt siirtymävaiheessa, tärkeässä sellaisessa. Mitään ei ole vielä tältä osin päätetty. Seuraavat vuosi, viisi vuotta ovat vaikeita, mutta meillä on nyt mahdollisuus päästä kohti sellaista oikeanlaista politiikkaa, joka on todella mielenkiintoista kansalaisten kannalta. Meillä on esimerkiksi eh, hyötyeläinten kloonausta koskeva asia käsittelyssä. Kansalaiset odottavat vastauksia myös tähän ja tämän kaltaisiin asioihin. Nyt on siis uudessa sopimuksessa uusi väline eli kansalaisaloite. Ja saamme satoja tuhansia kirjeitä ja sähköposteja näistä asioista. Ne olipa kyse sitten kanasta, simpanssista tai kultaisesta noteesta, niin todella näemme, kuinka tärkeitä eläimet ovat eurooppalaisille. Nelli. Kiitoksia Andrea Gavinellille. Jengle haluaa ehkä esittää tarkan kysymyksen. Olkaa hyvä. Hyvä, herra Gavinelli. Muistan, kun käytin keskustelua toimintaohjelmasta noin vuonna 2005, että totesitte tuolloin, että Euroopan unionissa tarvitsemme korkeaa tasoista hyötyeläimiä ja tuotantoeläimiä koskevaa eläinsuojelulainsäädäntöä, koska Eurooppa haluaa olla tässä mallioppilaana. Ja sanoitte, että kaikkialla maailmassa meiltä tätä odotetaan. Nyt tässä viittasittekin joihinkin maihin, eikä meillä ole ehkä aikaa nyt lisävastaukselle, mutta voisimmeko saada kirjallisesti tietoa tästä, minkälaisia määriä tässä on kyseessä, mitkä maat ovat kyseessä, onko Brasilia mukana. Voisitteko antaa tästä hieman lisää tietoa? Prego, signor Gavinelli. Gavinelli, haluatteko vastata? Grazie, Presidente. Eh, certamente per la... Kiitos, puheenjohtaja. Komission nimissä varmasti voin laatia yksityiskohtaisen tekstin siitä, mitä yhteistyötä kansainvälisesti on tehty. Tämä voisi olla keskustelun pohjana. Olemme päässeet hyvin tuloksiin. Esimerkiksi kansainvälinen eläinsuojelujärjestö on laatinut kansainvälisiä sääntöjä koskien eläinsuojelua, eläinkuljetuksia, teurastuksia – tarttuvia tauteja koskevia säännöksiä. Ja se on hyväksynyt myös suuntaviivoja, jotka koskevat kulkukoirien valvontaa kaupungeissa. Usein kehitysmaissa on hyvin vaikea seurata raivotaudin vesikauhun leviämistä. Eli saada myös kahdenvälisistä suhteista tarkat tiedot. Jana Paulson. Kiitos. Seuraavaksi Paulsen. Ja sitten siirrymme nopeasti seuraavan esityslistan kohtaan. Paulsen. Kiitos puheenjohtaja. Aika jännittävää, että yhtäkkiä keskustelemme nyt kaikki ja kaikilla on näkemyksiä ja meitä huolestuttaa monet kysymykset ja minun pitää nyt sitten vastata suurimpaan osaan niistä ja eh, ymmärtää, että keskustelu eläinten hyvinvoinnista on laajaa, kattavaa ja sisältää paljon erilaisia kohtia ja näkemyksiä. Niin minähän olen vanha nainen jo ja olen ollut ihan kauhean kauan mukana näissä keskusteluissa myöskin. Haluaisin ottaa esille muutamia yksityiskohtia siitä, miltä tämä keskustelu näyttää. Yksi kysymyksistä on antibiootit. Antibiootti ennaltaehkäisevässä mielessä on kielletty EUn alueella kokonaisuudessaan. Olen hyvin huolestunut siitä, että ei ole ainoatakaan tai mitään valvontaa siitä, kuinka paljon antibiootteja edelleen käytetään. Minä en tiedä tätä. Ja kun esitän kysymyksen, niin minä en ikinä saa vastausta siihen. Minusta tämä on keskeinen kysymys nimenomaan eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta – Nimittäin jos meillä on järjestelmä possuille ja kananpojille ja vasikoille, joissa vaaditaan päivittäistä antibioottien käyttöä, käyttöä, niin järjestelmä on aivan tolaltaan, että eläimet saavat eh, antibiootteja silloin, kun ne sairastuvat. Se on luonnollista. Eläimillä on oikeus myös eh, saada sairautensa hoidetuiksi aivan kuten ihmisilläkin. Kun puhumme sitten antibioottiresistenssistä, niin esimerkki, joka on valitettavasti 10 vuotta vanha kuitenkin, mutta Alakomaissa tehtiin tutkimus, jossa ollaan oltu hyvin rajoittavia mm, ihmisten antibiooteille, mutta oltiin aika löyhäkätisiä ollut siinä, kuinka paljon antibiootteja käytettiin eläimillä erityisesti äh, sikojen kasvatuksessa. Sitten kun osoitettiin, että kyseessä ovat äh, ihmisille, ihmisten bakteerit, jotka tarttuvat vain ihmisestä toiseen, ne eivät olleet resistenttejä, mutta sitten nämä äh, eläimille ja ihmisille yhteiset bakteerikannat, silloin näitä moniresistenttejä bakteerikantoja oli paljon suurissa määrin Alankomaissa. Ruotsissa oltiin aikaisemmin myös hyvin rajoittavia antibioottien suhteen eläinten kasvatuksessa, kun taas lastenhoidossa antibiootteja käytettiin kuinka paljon hyvänsä. Eli päinvastainen kanta, ja usein nämä ihmiskannat, ihmisten bakteerikannat olivat moniresistenttejä ja niin edespäin. Eli antibioottikysymys on yksi tällaisista ydinkysymyksistä, avainkysymyksistä, jotka mittaavat myös eläinten hyvinvoinnin astetta. Mitä tulee sitten näistä, näihin häkkikanoihin? Ruotsissa ähm, kiellettiin nämä perinteiset häkkikanalat. Sitten mentiin myös Suomeen, naapurimaahan. Siellä on edelleenkin häkkikanaloita. Häkkikanoilta saadaan munia. Mutta Ruotsissa ei kuitenkaan näy yhtään suomalaisia kananmunia kaupoissa. Kun taas kaikki teolliset leipomot, pannukakku, ja niin edespäin, niin siellä käytetään edelleenkin häkkikanaloiden kanoja. Ja tämä asia ei ole mennyt läpi vielä siis. Sitten kolmas asia liittyy talouteen. Nimittäin nythän on niin, että ennen kaikkea muutos huonoista Eh, kemikaaleja vaativista tai lääkkeitä vaativista järjestelmistä siirtymä todella hyvään järjestelmään, joka on hyvä kaikille eläimille, olivat ne sitten kanoja, possuja tai vasikoita, on kallista. Se vaatii investointeja, mutta nyt kun saadaan uudet järjestelmät toimimaan, niin myös ne osoittavat taloudellisesti kannattavammiksi. Laatu kasvaa, tehokkuus kasvaa, mutta myös yksittäinen maanviljelijä saa paremmat työolosuhteet ja myös paremman toimeentulon. Siksi tästä keskustelusta pitää miettiä myös sitä, miten voimme kompensoida asiat, miten voimme varmistaa, että yksittäinen eläinten kasvattaja saa varat sille, että hän voi luoda paremmat elinolosuhteet ja hoitoolosuhteet eläimilleen mutta tämä on nyt vähän tämän keskustelun ulkopuolella. Kun puhumme tuonnista, niin ymmärrän kyllä kaikki kommenttinne. Kiitän. Molto bene, grazie signora Paulson. Adesso... Kiitos Paulsen. Nyt siirrymme käsittelemään kohtaa 10 esityslistalla YMPn yksinkertaistaminen. 2009 maaliskuussa komissiolta tuli tiedonanto, jossa käytiin läpi tuloksia, joita on vuodesta 2005 saatu. Kuitenkin äh, välineiden soveltamisala on hyvin laaja ja tilanteet voivat keskenään olla hyvin erilaisia. Ja valiokuntamme on päättänyt laatia oma aloitemietinnön mietinnön jonka tavoitteena on selventää jotakin kysymyksiä ja tehdä ehdotuksia, ratkaisuehdotuksia, joita itse maanviljelijät voisivat suoraan soveltaa. Ed- edustaja Alsworth on asian esittelijänä. Asworth, annan hänelle nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kuten sanoitte, puheenvuorossa YMBn yksinkertaistamistehtävä on hyvin laaja. Ja minun ongelmani tässä on se, että tämä on omaloite lausunto. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että parlamentisääntöjen mukaan tämä rajoittaa sitä, kuinka monta sivua ja sanaa voimme raportin laita, eli tämä on nyt vähän ristiriidassa, ristiriidassa sen kanssa, mitä sen, te sanoitte, että tämä laaja on hyvin, ala on hyvin laaja, mutta pitää sen takia juuri täsmentää sitä, mihin mietinnöllä pyrimme. Minä haluan tässä tehdä selväksi, että haluan käsitellä YMPn yksinkertaistamista toteutamisvaiheessa niin, että tuottajien olisi helpompi sitä ymmärtää ja panna käytäntöön. Tämä on tietysti ensimmäinen mielipiteen vaihtoasiasta. Tässä vaiheessa en siis halua mennä yksityiskohtiin ehdotukseni osalta, mutta yleisesti ottaen haluaisin ottaa esille ensinnäkin sen, miten YMP saataisiin ymmärrettäväksi ja miten byrokratia voitaisiin vähentää ja miten tämä näin vähentäisi kuluja, jotka aiheutuvat tuottajille ja maatalousalan teollisuudelle. Tässä on nyt siis kolme työalaa mielestäni. Ensinnäkin pitää etsiä esimerkkejä tarpeettomasta byrokratiasta, joka voidaan poistaa, eli tällainen tuottajaa vaivaava byrokratia ja sitten toinen ala on tarkastusvaatimusten päällekkäisyys. Minä olen vakuuttunut siitä, että laatu, varmistus ja jäljitettävyyssääntöjä on jo olemassa ja niitä noudatetaan. Ja hyvin usein nämä säännöt ovat valtion virastojen sääntöjen mukaisia, mutta ei kuitenkaan aina, mutta nyt meidän kannattaisi harmonisoida nämä säännöt ja näin voitaisiin vähentää päällekkäisyyttä tarkastuksia ja niin poispäin. Ja sitten kolmanneksi pitää varmistaa se, että se mitä komissio ja virastot vaativat tältä toimialalta, että vaatimukset olisivat todellakin relevantteja ja suhteellisia. Tässä tarkoitan nyt petoksia, petoksen välttämistä ja eh, sitä, miten eläinten hyvinvointiin vaikutetaan ja ihmisten turvallisuuteen ja kuluttajien asemaan, jotta asia tulisi ymmärtäväksi. on ollut tuottajajärjestöjen kanssa ja komission kanssa asiaa käsittelemässä sekä Ruotsin kanssa puheenjohtajavaltion että seuran puheenjohtajamaan kanssa. Ja kuten sanoitte, kaikki haluavat edistää yksinkertaistamista. Kuten sanoitte, tämä on nyt hyvä hetki tehdä selväksi, että tämä valiokunta haluaa poistaa byrokratiaa maataloustuottajilta ja näin byrokratiasta tulisi niin sanotusti tuottaja ystävällisempää. Minä haluan olla yhteydessä tuottajiin yksittäin ja haluan, haluan olla heihin yhteydessä myös ryhmien kautta ja haluan päästä ryhmän väliseen yksimielisyyteen asiasta. Kiitos. Kiitos. Nyt aloitamme keskustelun. Täällä on joitakin puheenvuoropyyntöjä muistuttaisin, että meillä on kuitenkin esityslistalla vielä pari muutakin tärkeää asiaa ennen kuin aamun kokouksemme voi päättyä. Giovanni Lavia ensimmäisenä. Grazie, presidente. Eh, ringrazio. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää siitä, että tämä oma aloitteen mietintö on laadittu, koska näin voimme käsitellä aihetta, joka on hyvin paljon läsnä maatalousyrityksissä. YMPn yksinkertaistaminen lisää yritysten kilpailukykyä. Mitä kauemmin jätämme sääntöjä noudattamatta, niin sitä huonompi tilanne yrityksissä on. Eli se, että YMPn byrokratiaa vähennetään, auttaa yrityksiä tulemaan entistä kilpailukykyisemmiksi. Olen pitkälti yhtä mieltä esittelijän kanssa – näistä suuntaviivoista, mutta sen lisäksi mitä komissio tiedonannossaan tuo esiin, ja niiden toimien lisäksi, joita yksinkertaistamisen ollaan ottamassa käyttöön, niin uskon, että joitakin tarkennuksia täytyy vielä tehdä. Tämä ei ehkä kuitenkaan ole vielä se aika ja paikka, jossa voidaan puuttua yksityiskohtiin, mutta joitakin suuntaan antavia huomioita – vielä sen lisäksi, mitä esittelijä juuri sanoi. Liiallista byrokratiaa täytyy siis poistaa ja samoin päällekkäisyyksiä, mutta meidän täytyy myös kaikin tavoin yrittää saada tämä valvontamekanismi YMPn toisen pilariin. Erilaiset valvonnat niihin liittyy usein asioita, jotka ovat turhia, ne pitää poistaa. Ja meidän täytyy käsitellä myös toista asiaa, joka liittyy siihen, mistä keskustellaan tänään iltapäivällä, kun lähdetään käsittelemään YMPn uudistusta vuoden 2013 jälkeen. Meidän täytyy kehittää sellaista uutta maatalouspolitiikkaa, joka on vähemmän byrokraattista, entistä automaattisempaa, ja vastuullisempaa, jossa tuottajien maanviljelijöiden vastuu on suurempi. Ei tässä saa aina kaikkea sysätä viranomaisten kontolle. Ja toisaalta on sitten tutkimus, joka teetettiin maatalouden pääosastossa. Ja se toi esiin joitakin eroja suuria eroja jäsenvaltioiden välillä. Ne eivät johdu ainoastaan eri EUn jäsenvaltioiden yritysten rakenteellisista ongelmista, vaan myös erilaisista järjestelmistä, joita maissa on maataloustuottajien tukijärjestelmissä. Meidän täytyisi entistä ponnekkaammin yrittää levittää hyviä käytänteitä ja tätä kautta vähentää yrityksiin kohdistuvia kustannuksia. Madame Klass. Klass. Vorsitzender, danke auch an den... Kiitos puheenjohtaja. Kiitän esittelijää tällä oma aloite mietinnöllä. Hän voi puuttua joihinkin yksittäisiin kysymyksiin, joilla YMPtä voidaan yksinkertaistaa. Tämä ehkä puutu suoraan yksityiskohtiin, mutta se, että puhutaan nyt yleisesti byrokratian vähentämisestä, tämä ei minulle riitä. Tästähän on puhuttu jo vuosikymmeniä, mutta meidän täytyy olla entistä konkreettisempia viime vaalikaudelta jäi tavallaan ilman roikkumaan tämä asia. Tuolloin keskustelimme siitä, että kaikki asetukset koottaisiin yhteen asetukseen ja sitten meillä olisi esimerkiksi yhteinen, viinin yhteinen markkinajärjestely, joka otettaisiin mukaan tähän asetukseen. Silloin puhuttiin suuresta byrokratian poistamisesta. Mutta eikö tässä nyt hieman käännetä veistä haave, haavassa? Meillä oli hieno ajatus, me olimme tekemässä viinin yhteistä markkinajärjestelyä ainoastaan, jos siihen oli tekniset edellytykset. Koodisanana oli siis viini. Ja kaikki vastaavat tahot otettaisiin siis tähän markkinajärjestelyyn mukaan. Tämän piti olla teknisesti mahdollista ja komissio lupasi tämän, mutta sitä ei ole kuitenkaan täytäntöön panto. Eli, mutta tässä ei ole kyse ainoastaan viinistä. Jos vaikka otan sanaksi viljan tai maidon, niin sääntelyä on paljon lisää. Ja jos nämä otettaisiin siis kunnolla mukaan, pääsisimme hyvään suuntaan yksinkertaistamisessa. Ja näin olisimme todella saaneet sitten jotakin aikaan. Tehostettu valvonta, siitäkin esittelijä puhui. Se, että meillä olisi yhdist- yhtenäinen eurooppalainen tapa tälle asialle ja tasa-arvoiset kilpailuolosuhteet, niin tämä voisi olla myös sellainen asia, jota tässä tarkennettaisiin. Olen tyytyväinen, että voimme laatia tämän kaltaisen mietinnön täällä valiokunnassamme. Tämä varmasti tuo esiin paljon konkreettisia esimerkkejä, mutta ei tässä ole, tai tämä on kaikki siis paremman YMPn edun mukaista. La parole maintenant à Madame Patrao Neves. Yes. Patrao Neves. obrigada. Eh, realmente esta questão da simplificação. Puheenjohtaja. Kysymys yksinkertaistamisesta ja byrokratian vähentämisestä ei ole uusi. Se on asia, josta on keskusteltu pitkään ja on keskeistä, että teemme jotain. Vuonna 2005, jollei ennenkin jo tämä kaikki alkoi, jolle me varmasti kaikki samaa mieltä siitä, että me ole oikeastaan päässeet puusta pitkälle. Ja siksi aihe tulee esille kerta toisensa jälkeen. Nyt olisi päästävä liikkeelle. Herra Ashworthin mietintö on merkittävä askel oikeaan suuntaan. Onnittelen esittelijää tästä. Minä uskon, että kun otamme huomioon, kuinka tärkeää on byrokratian vähentäminen, ei tulisi unohtaa, että tärkeitä ihmisiä tässä ovat nimenomaan maanviljelijät. Komissio on tehnyt aloitteita jo ja meillä on jo tiettyjä lukuja käytössämme ja ne osoittavat, että edistystä on aikaan saatu, mutta edistystä saataisiin aikaan, että saadaan aikaan enemminkin yksittäisten elinten tasolla, ei niinkään yksittäisten maanviljelijöiden tasolla. Ja minä haluaisin vain sanoa esittelijälle, että älkää unohtako, kuinka tärkeää tämä on ihan yksilötasolla maanviljelijöille, koska tässä on kahdenlaista hyötyä saatavilla. Kun muistamme kuinka paljon aikaa menee hukkaan ja toisaalta kuinka paljon aikaa voitettaisiin, jos yksinkertaistettaisiin. Eh, maanviljelijät pääsisivät todella sinne viljelyshommiin, eivätkä joutuisi käyttämään aikaa byrokratiaan. Monet maanviljelijöistä, etenkin omasta maastani Portugalista ja Azoreilta, eh, mistä minä tulen itse, niin siellä päin monet maanviljelijät eivät ehkä heidän koulutustasonsa ei ehkä ole riittävän korkea, he eivät välttämättä ymmärrä aivan kaikkia EUn byrokratian vaatimuksia. Ja tämän tuloksena sitten usein menetetään mahdollisuuksia. Esimerkkinä olkoon ajatus siitä, että perustettaisiin paikallisia ja kansallisia menetelmiä, joiden avulla voitaisiin torjua sitä, että maanviljelijät eivät väärinkäyttäisi järjestelmää. Kiitoksia puheenjohtaja. Alves. Seuraavaksi herra Alves, olkaa hyvä. President, para dizer que subscrevemos as linhas gerais com que... Kiitos me olemme periaatteessa samaa mieltä esittelijän kanssa ja ylempien yksinkertaistamisehdotusten kanssa. Niissä keskitytään käytännön aspekteihin, erityisesti maataloustuottajiin. Mielestämme pitäisi saada lisää tietoa siitä, minkälaisiin tuloksiin päästään koko tässä yksinkertaistamisprosessissa – haluaisimme myös, että huomioitaisiin kaikki huolet, sekä alueelliset että kansalliset huolet. Sillä usein käy niin, että tehdään päätöksiä, jotka eivät mahdollista sitä, että yksinkertaistaminen todella näkyy tuottajienkin näkökulmasta. Sillä usein vaaditaan samoja asiakirjoja tuottajilta eri tasoilla ja varmasti tätä byrokratiaa voitaisiin yksinkertaistaa. Tällä tavoin maataloustuottaja voisi kääntyä yhteen ainoaan paikkaan ja siellä eh, esittää pyydetyt asiakirjat. Kaikki tämä tällainen yksinkertaistaminen pitäisi, sen pitäisi toimia niin, että kaikilla tasolla yksinkertaistettaisiin myös aloisesti ja kansallisesti. Kiitos. Madame Kalininski. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. syntyy nyt sellainen vaikutelma, että tähän mennessä tehty työ, jonka tarkoituksena on yksinkertaistaa yhteistä maatalouspolitiikkaa ja vähentää byrokratiaa, pyrkimykset eivät ole johtaneet kuin siihen, että instrumenttejen määrää on vähennetty ja niiden toimiala ala kavennettu. On yhä vähemmän mahdollisuuksia päästä tietyille markkinoille – vaikuttaa tiettyihin markkinoihin, ja jos tämä jatkuu, niin yhteinen maatalouspolitiikka heikkenee. Interventioostot maatalousmarkkinoilla ovat välttämättömiä, jotta voidaan vakauttaa markkinoita, kun suhdannevaihteluista kärsitään. Maitoala on yksi hyvä esimerkki tästä. Yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistamisen ei pitäisi johtaa siihen, että yhteinen, maatalouspolitiikka menettää yhteisöluonteensa. Kyllä sitä on yksinkertaistettava, koska se kohtaa uusia haasteita. Osa, haasteita ovat osa haasteista on maailmanlaatuisia, maailmanlaajuisia ja voimme vastata niihin vaan toimimalla yhdessä. Kertsiä. Kiitos sitten García. Sí, gracias. Kiitos. On totta, että tuottajat ovat jo pitkään avustuksen saajina sanoneet, että he haluavat vähemmän byrokratiaa ja hankaluuksia haluaisin prosessiin. Tämä on ihan järkevää, koska kyllä nyt välintuotto parantuneet viime vuosina ja sen takia olisi ihan järkevää, että heillä olisi yksi ainoa luukku, jonne kääntyä. Tämä on ihan loogista, mutta toinen asia on taas väärinkäyttää tätä ajatusta ja lähteä tekemään sellaisia asioita, joiden komissiolla ei ole lupaa. Siis tämä ajatus, että olisi yksi ainoa paikka, johon kääntyä. Siinä on ongelmia, niin kuin kollega Krista Klaas sanoi on totta, että joissain, jollain aloilla on toimittu hyvin, mutta nyt on ongelmia esimerkiksi viini- tai maitoalalla. Ja nyt kun katsotaan tietokoneelta näitä tekstejä, niin sieltä ei näy tätä yhteisen markkinajärjestelyn yksiköstä ollenkaan. Eli tämä voi olla kyllä vaarallistakin. Ja sitten Hedelmäalalla on annettu uudenlaisia välineitä, jotka eivät kuitenkaan ole hyödyksi tuottajille. He ovat valittaneet tästä ja voitu havaita, että joskus jakelutasolla esitetään liikaa vaatimuksia kuluttajille ja e, tuottajille he tästä valittavat, eli pitää olla todella varovaisia kaikissa tässä ja pitää antaa hedelmän vihannisten tuottajille oikeus puolustautua, kun ketjun muut osat heitä painostavat. Ja sitten pitää varmistaa se, että tämä yksi aina markkinajärjestely toimisi. Ja pitää olla myös hyvin varovaisia, kun lähdetään purkamaan yhteisösääntöjä. Voisi käydä niin, että komissio lähtisi uudelleen kansallistamaan tukia jos lähdetään sääntöjä purkamaan, niin voisi käydä niin kuin maitoalalla. Muutama viikko hän joudumme hyvin kiireisesti lähteä perääntymään päätöksistä, jotka oli tehty liian kiireellisesti ja väärässä vaiheessa. Eli nyt pitää todellakin mm, panna jarrot päälle, ei saa lähteä uudelleen kansallistamaan maatalouspolitiikkaa ja pitää muistaa, että jos yksinkertaisesti toimia jatketaan, niin kuin komissio sanoo tekevänsä, niin voi käydä niin, että joudumme väärinkäytösten lisääntymiseen ja uuteen, uudelleen kansallistamiseen. Minä toivoisin, että komissio huomioisi sen, että komissiokollegi on kohta vaihtuvassa ja parlamentilla on yhteispäätösoikeus ja on paljon ongelmia, joita ei ole ratkaistu. Nyt ei pidä aiheuttaa meille uusia ongelmia ennen kuin saadaan vanhat ratkaistua. Kiitos. Eh, Kiitos. Kerron teille nyt, että heti tämän kohdan jälkeen meidän täytyy äänestää suullisesta kysymyksestä, josta puhuimme tänään koordinaattoreiden kokouksessa, joten älkää poistuko paikalta. Des. Ja vielen dank. Kiitos puheenjohtaja. Olen nyt 20 vuotta parlamentin jäsen. Enkä uskalla enää sanoa ulkopuolella, että pystymme vähentämään byrokratiaa, koska sitä ei kukaan enää usko. Toivotan esittelijälle paljon onnea ja menestystä tässä asiassa, eli YMPn yksinkertaistamisessa. Jos hän siihen pystyy, hänestä tulee kuuluisa. Hän olisi ensimmäinen, joka olisi onnistunut yksinkertaistamaan. Emme pysty edes vähentämään byrokratia parlamentissa. Jos kertoisin teille, hyvät naiset ja herrat, valitettavasti aikaa ei ole, jos kertoisin teille, mitä viime kuukausina olen joutunut käymään läpi uuden avustajien ohjesäännön osalta, niin tilanne on todella hullu. Olen ottanut kaiken ylös. Ja tästä varmasti työntekijäni saavat täyden pu- iltapuhteen. Että lähdetään tässä nyt sitten yksinkertaistamaan. Teen Euroopan uuden osittain vastuulliseksi, mutta myös jäsenvaltiot Joitakin vuosia sitten tein ehdotuksen, joka ei valitettavasti saanut jatkoa, ja teen sen nyt uudestaan. Euroopassa on tietty määrä maanviljelijöitä. Tiedämme, että ehkä tulevina vuosina 5, 10, 15 prosenttia vähemmän kuin nyt. Jos todella haluamme vähentää byrokratiaa, niin silloin meidän pitäisi vähentää maatalouspääosastosta samalla prosenttiosuudella työntekijöitä, koska jos sieltä vähennetään ihmisiä, niin silloin helpottuu byrokratiakin. Grazie Albert. Kiitos Albert. Mark Tarabella. President, je pense que effectivement c'est une gageure. No, nopeasti vain Tämä on todella jättimäinen eh, tehtävä, mihin esittelijä ryhtyy. Hänellä on kädet sidottu aika tarkasti. Tässä tämä on hyvin laaja-alainen hanke ja tällä alueella tiedän, että tilanne vaihtelee jäsenvaltioittain, mutta kun on liikaa kriteereitä ja eh, ehdollisuuksia, niin joskus maanviljelijä ei yksinkertaisesti tiedä. Hän on, äh, hän, hänelle on epäselvää ja joskus palautetta ei tule ja äh, häntä rangaistaan, kun hän, hänellä ei ole hajuakaan siitä, että hän on tehnyt jotain väärin jollain alueella. Siksi yksinkertaistaminen äh, sitoudutaan neljään viiteen toimenpiteeseen ja siinä kaikki kuin, että liikaa monimutkaistetaan asioita koska se johtaa siihen, että tilanne ja velvoitteet, oikeudet ja velvollisuudet eivät enää ole selviä maanviljelijöille. Tässä oikeastaan kaikki. Meidän on keskityttävä. Martin Häusling. Kiitos. Sitten Martin Häusling. Ja... Niin. Pelkään aina sitä, että tästä byrokratian vähentämisestä tulee vaaliteema. Olipa vaalit edessä tai ei. Bayerista tuli edustaja, joka tuli viransa puolesta käsittelemään byrokratian vähentämistä, mutta yhtä aikaa tuotti sitten valtaiset vuoret paperia, niin Bayerissa. En usko, että se ratkeaa helposti sitä kautta, että käytämme sähköistä sähköisiä välineitä. Kyllähän tämä hieman voi helpottaa tilannetta, mutta äh, emme voi kaikkea sysätä syrjään. Byrokratian vähentämisessä täällä tai sääntöjen vähentämisessä on yksi ongelma, eli se, että tämä keskittyy entistä enemmän yksityiselle sektorille. Kaiken yläpuolella ovat kauppajärjestöjen omat säännöt, ne toimivat tavallaan yksityisten tahojen yläpuolella. Ja tämä aiheuttaa paljon sellaista byrokratiaa, joka ei liity mitenkään meihin, vaan markkinointiin ja muihin kysymyksiin. Joskus tämän kaltainen toiminta aiheuttaa valtaisia kustannuksia maataloudessa. Tähän täytyy puuttua. Kiitos sitten Est-il bien réaliste de vouloir simplifier? Kiitos puheenjohtaja. Onko nyt realistista lähteä yksinkertaistamaan sellaista politiikkaa, jonka on huomioitava miljoonan, kahden miljoonan tilan todellisuus, ne ovat kaikki erilaisia. Kaikki olemme tietoisia siitä, että tähänastinen politiikka ei ole, on, ole ollut onnistunutta, mutta kun lähdetään yksinkertaistamaan, niin eikö tämä johda siihen, että mennään takaisin niihin tukiin, jotka poistettiin 17-18 vuotta sitten. Tällä kollegat puhuivat tietyistä yksinkertaistamistoimista ja integrointitoimista. Minä ajattelen, että meillä voisi olla kyllä tavoite pakollisena Eli pakko päästä tiettyyn tavoitteeseen, ei niinkään pakotettaisi tiettyjä välineitä käyttämään, sillä ne eivät aina huomioi paikallisia olosuhteita. Minä sanoisin vielä, että käytännön kokemus osoittaa, että kaikki tuotantotilat ovat erilaisia, ei ole kahta samanlaista tilaa ja meillä on tämän takia aivan liikaa eh, paperia ja sääntöjä käytössä. Grazie a tutti quanti. Kiitos, kiitos kaikille. Nyt kysyn, haluaako komissio vielä käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Oui, tout d'abord, c'est pour vous remercier. Ensinnäkin kiittäisin puheenjohtaja teitä ja esittelijää siitä, että oma-aloite mietintö on laadittu. On hyvin tärkeää keskustella mm, yksinkertaistamisesta myös täällä parlamentissa. Tämä on hyvin tärkeä aloite komissiolle ja olemme tiivistäneet työtahtia vuoden 2005-2009 välillä, ja nyt on katseet suunnattava tulevaisuuteen, mitä meillä on vielä jäljellä. Euroopan parlamentin panos voi olla hyvin tärkeä tässä, koska Euroopan komissio ei pysty yksin tekemään mitään. Se tarvitsee ehdotuksia jäsenvaltioilta, toimijoilta, Euroopan parlamentilta. Olemme, etsimme jatkuvasti näitä uusia ajatuksia. Tulevaisuuden kannalta aiomme edelleen tiivistää suhteitamme erityisesti toimijoihin – ja yksi elementeistä, joka tiedonannossamme maaliskuulta tänä vuonna oli nimenomaan tämä Harvest Experience. Se, siinä virkamiehet ovat tiiviimmin yhteydessä maanviljelijöihin ja näin pyrkivät saamaan ajatuksia yksinkertaistamiselle jäsenet ovat, täällä huolestuneita lainsäädännön monimutkaisuudesta. Se ei liity pelkästään yhteisölainsäädäntöön, vaan myös kansalliseen lainsäädäntöön tai jopa alueelliseen lainsäädäntöön. Sielläkin on paljon tehtävää vielä. Aiomme tiivistää myöskin näitä suhteita eri jäsenvaltioiden edustajien välillä meillä on asiantuntijaryhmä, yksinkertaistamisasiantuntijaryhmä, ja tämä on mielestäni riittävä foorumi eh, hyvien käytänteiden vaihtoon, mitä tapahtuu, koska jäsenvaltioissa on paljon eri menetelmiä, mitä voitaisiin tehdä ja mitä voitaisiin levittää Euroopan tasolle. Tämä on yksi niistä tärkeistä elementeistä tuleville kuukausille ja vuosille. Odotamme siis mielenkiinnolla mietintönne, äh, mietintöänne sisällöllisesti ja otamme huomioon tämän tulevassa työssämme. Kiitän puheenjohtaja. Bene. Se siamo d'accordo. Hyvä. Jos teille sopii, niin jätetään nyt tämän asian käsittely. Tähän vai onko vielä joku puheenvuoro pyyntö? Anteeksi, olkaa hyvä. Esittelijä vielä. Couple of, um, brief. Kiitos ihan muutama sananen Haluaisin ensinnäkin kiittää kollegoja heidän panoksestaan. Panen merkille, että yleisesti ottaen on toive, että vähennettäisiin byrokratiaa, mutta on myös selvää, että on vaikka hyväksyä sellaista lähestymistapaa, jolla vain päästäisiin kaikesta eroon. Eli nyt haluaisin muistuttaa teitä siitä, että minun tehtäväni ei ole keksiä uudelleen yhteistä matospolitiikkaa. Tämä tuli varmasti myöhemmin. 2013 George Lyon, joka käsittelee tätä asiaa mietinnössään, ehkä paneutuu siihen, mutta minun tehtäväni ei ole tämä. Minun pitää vain tarkastella yksinkertaistamilla, yksinkertaistamista tietyillä rajatuilla alueilla. Ja kun nyt tarkkaan teitä kuuntelin, niin havaitsin täältä kolme aihetta, joihin palattiin koko ajan. Ensinnäkin YMPn käyttäjäystävällisyys. Täällä puhuttiin muun muassa siitä, että netin kautta voitaisiin päästä käsiksi yhteisiin markkinajärjestelyihin ja niin poispäin, ja pitäisi olla yksinkertaista tuottajille soveltaa sääntöjä. Yleisesti ottaen toivotaan, että politiikka pysyisi yhteisenä koko yhteisön alueella. Ja tässä on nyt sellainen ongelma, että paikallinen tulkinta joko kansallisella tai paikallisella tasolla on ongelma, kun pyritään parhaita käytänteitä siirtämään paikasta toiseen. Tätä pitää hulle miettiä, mutta haluaisin kuitenkin kiittää vielä kollegoja, kollegoita kaikesta siitä, mitä sanovat, ja toivottavasti jatkossakin antavat minulle panoksensa ja voin ottaa ne näin huomioon. Kiitos. Kiitos Ashworth. Nyt jatkamme työtä tämän vaikean asian suhteen. Mutta nyt siirrymme kohtaan 11 tai hyppäämme sen yli ja siirrymme suoraan käsittelemään suullista kysymystä. Koordinaattorit aloittavat keskustelun asiasta tänä aamuna. Ja olimme yhtä mieltä siitä, että kysymyksen, suullisen kysymyksen esittäminen komissiolle on välttämätöntä. Tämä koskee epävirallista komission asiakirjaa koskien budjettitarkastusta. Eli meillä on tässä teksti, jossa on sivun mittaisesti kysymyksiä, tarkoja kysymyksiä komissiolle. Ja meidän täytyy nyt äänestää tästä tekstistä, koska jos kaikki ovat yhtä mieltä, voimme lähettää tämän eteenpäin, kuten aamulla päätimme. Toivottavasti olette ehtineet jo vilkaista tätä tekstiluonnosta ja jos teille nyt sopii, sihteeristö sanoo, että muodollisesti meidän täytyy tästä äänestää. Eli ketkä puoltavat tätä suullista kysymystä käsi ylös, olkaa hyvä. Entä vasta-äänet? Hyvä. Entä tyhjää? Kukaan ei äänestä tyhjää, joten yksimielisesti päätämme näin esittää suullisen kysymyksen. Kiitoksia. Kohta 11 seuraavaksi. Syrjäisimpien alueiden maataloutta koskevat erityistoimenpiteet. Komissio ehdottaa joitakin muutoksia asetukseen 247 kautta 2006, joka koskee erityisesti maataloutta syrjä, syrjäalueilla. Tässä mukautettaisiin tiettyjä poikkeuksia, jotka koskevat meijerituotteita ja sokerialan tuotteita. Tässä siirrytään kuulemismenettelystä yhteispäätösmenettelyyn nyt, kun, kun Lissabonin sopimus astuu voimaan ensimmäinen joulukuuta. Esittelijä on Alves ja annan hänelle mahdollisuuden nyt esitellä tätä kokonaisuutta. Luis Paulo. Para dizer que este relatório trata-se de um relatório sobre uma proposta de... Kiitos puheenjohtaja. Kyseessä on asetusehdotus, jolla on tarkoitus muuttaa olemassa olevaa lainsäädäntöä koskien syrjäisiä alueita – ja nämä poikkeukset tulisivat voimaan ensimmäinen ensimmäistä 2010. Kaikki osapuolet, jotka ovat tässä olleet mukana, ovat alusta alkaen sanoneet haluavansa mennä eteenpäin selvästi niin, että ennen vuoden loppua voitaisiin asetus hyväksyä ja se astuisi näin voimaan kyseisenä päivänä. Ja minä pyrin juuri tähän samaisen. Mutta kaikki ei riipu ainoastaan meistä. Sihteeristö on juuri saanut komission ehdotuksen toinen lokakuuta ja sitten 26. päivää neuvostossa maatalousneuvostossa muutettiin tätä ehdotusta ja sitten meille kerrottiin, että neuvosto aikoo paneutua vielä uudelleen tähän asiaan Portugalin pyynnöstä. Tämä jäsenvaltio ilmaisi huolensa siitä, oliko komission ehdotus juridisesti oikein laadittu. Tiedämme, että tämä asia käsiteltiin eilisessä ylimääräisessä maatalousneuvostossa ja että asia tulee taas esille myöhemmässä vaiheessa. Ja puheenjohtaja kertoi myös, että tästä asiasta päätetään yhteispäätösmenettelyllä. Me odotamme nyt komission uutta ehdotusta, jotta voitaisiin päästä työn alkuun. Aluekehitysvaliokunta aikoo ottaa kantaa tähän asiaan lausunnolla ja me emme tästä asiasta voi siis mitään sanoa ennen kuin tämä toinen valiokunta on lausunnonsa antanut ja tästä kaikesta johtuu se, että emme pysty esityssä aikataulussa toimimaan. Menettely on siis yhteispäätösmenettely ja näin joudumme odottamaan komission uutta ehdotusta ja katsoa mikä on uusi eh, juridinen pohja ennen kuin voidaan tästä mitään päättää. Kiitoksia esittelijä Alves. Nyt Mato ensin kuin, ennen kuin komissio käyttää puheenvuoron. Me voidaan agradecer las explicaciones del ponente, señor Alves. Kiitos oikein paljon esittelijä Alves ja haluaisin kiittää koordinaattoria siitä, että tätä asiaa käsitellään yksinkertaistetun menettelyn puitteissa. On hyvin tärkeää, että pitäisi ennen ensimmäinen 12 päätös tehdä, jotta ei mentäisi yhteispäätösmenettelyyn. Tämä oli myös tärkeää siksi, ettei sopimus viivästyisi, ei siis ainoastaan yhteispäätösmenettelyn takia, vaan myös siksi, että oikeusvarmuutta saataisiin lisää, jos kaikki tuottajat tietäisivät, että ensimmäinen ensimmäistä nämä säännöt astuvat voimaan. Nyt näin ei tietysti ole. Se, mitä Ralves sanoi, oli aika huolestuttavaa, eli että viime viikolla on otettu esille se, että asiaa pitäisi uudelleen tarkastella sen takia, että on tullut juridisia huolia esille. Minä en ole tällaista ymmärtänyt. Jos ajatellaan artiklaa 6, joka on erityisen tärkeä, niin kuten kaikki tiedätte, 31. päivä loppui määräaika, joka mainittiin artiklassa 6, ja tämä koskee sellaisia maitotuotteita, jotka on tarkoitettu jatkojalostukseen. Tässä oli siirtymäkausi, jos ajatellaan rasvatonta maitojauhetta, jossa on kasvisrasvaa. 31.12.2013 asti oli saatu siirtymäkautta. Ymmärrän tietysti, että tämä nyt, tätä sovelletaan myös jälkikäteen takautuvasti, eli mitään ongelmia ei tule, mutta nyt on selvää, että en tietysti halua mitenkään vaikuttaa tämän alan toimintaan, mutta kuitenkin haluamme esittää tarkastuksen, jossa poistettaisiin tämä määräaika tästä poikkeuksesta, joka meidän artiklassa 6. 2013 ei ole oikea määräaika, vaan pitää pystyä jatkamaan toimintaa ihan ilman mitään takarajaa. Ja tämän sanottuna luotan tietysti siihen, että jatkokeskusteluissa sen jälkeen kun me aluekehitysvaliokuntaa kuulleet, pystymme tekemään nopeasti, yksinkertaisesti päätöksiä niin, että tämä muutos saadaan voimaan. Se on hyvin tärkeää erityisen syrjäisille alueille ja jos ajatellaan siellä Kanarian saarelta katsoa, niin se on todellakin ensisijainen ja puolustamme sitä. Kiitos. Traun Neves, ha chiesto la parola. Kiitos. Sitten Traun Neves. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on tärkeää syrjäisimmille EUn alueille. Kuten Luis Paulo, olen Atsoreilta ja on hyvin tärkeää, että me saamme tämän nyt yksinkertaistetussa menetelmässä, eh, menettelyssä etenemään. Tiedän, että tiellä on esteitä. Puhummehan aika teknisestä mietinnöstä sellaiseen muutosehdotusten tekeminen ja uusien eh, aspektien mukaanotto mahdollisuudet ovat rajalliset tällaiselle, mutta kuitenkin saimmehan mahdollisuuden vaikuttaa asiaan, kun komissio laati asiakirjan ensikädessä. Ja nyt on tärkeää, että saamme tämän yhteispäätösmenettelyn eh, siirtymään yhteispäätösmenettelystä puheen ollen haluaisin kommentoida parin, pari asiaa. Ongelmat, jotka aiheutuvat siitä, ettei pystytä etenemään yhteispäätösmenettelyn mm, piirissä, että tämä ei tulisi voimaan 30. tammikuuta, vaan sitten kesäkuussa vasta, niin emme puhu mielestäni suuren luokan ongelmista tämän alueen maanviljelijöille. Tämä on enemmänkin symbolista luonteeltaan. Maanviljelijät eh, huomaisivat vaan, että tämä voimaantulo lykkääntyisi. Se olisi vaan epäonnekasta, mutta eh, ei sen kummempaa. Voimme tietenkin parantaa asiakirjaa vielä. Ja onhan mahdollisuus myös ottaa siihen mukaan muita sellaisia tekijöitä, jotka voisivat hyödyttää näitä syrjäisimpiä alueita. Älkäämme unohtako, että tämä on yksi ensimmäistä asioista, joita teemme, kun käytämme yhteispäätösmenettelyä. Niin ollen sitä varmaan tutkitaan ja tarkastellaan ja mm, huomioidaan ulkopuolta kovastikin. Siksi on hyvä, että meillä, on tärkeää, että meillä on hyvä asiakirja. Tarkoittaa asiakirjaa, joka todella pyrkii pitämään huolta syrjäseutujen asemasta. Minä ainakin omalta osaltani aion tehdä kaikkeni muiden syrjäseutujen edustajien kanssa. Kiitos. Ja nyt kysyn, haluaako komission edustaja käyttää puheenvuoron? Kiara Imperio tai herra Etivon. Prego. Monsieur le Président. Signore Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti, koska nyt ollaan jo kokouksen loppuminuutilla. Komissio tietysti